Uh, good afternoon everybody in... Uh, no niin, hyvää iltapäivää arvon kollegat. Toivotan teidät tervetulleeksi sekä täällä että Berliinissä tähän kokoukseemme. Ja terveiset kollegalleni herra Hinskenille. Me voisimme tässä hiukan rupatella, katsotaan, että järjestelmät toimii ja sitten siirrytään itse asiaan. Joten ehkäpä voisin antaa teille puheenvuoron ja te voisitte sitten puhua meidän väelle. Haben Sie wohl zur Kenntnis genommen, dass Sie ebenso Niin, mekin olemme yhtä lailla tyytyväisiä tähän yhteiseen kokoukseen. Toivottavasti tästä tulee hedelmällinen kokous ja toivottavasti tästä jokainen oppii jotain uutta. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia. Vastaanotto toimii oikein hyvin. Meillä täytyy puhua vuorottain. Mutta tiedät, että teillä on paljon kysymyksiä meille. Ensiksi tämä on menossa myös verkkoon, joten ihmiset katsovat meitä myös internetissä. He näkevät myös valiokunnan Berliinissä. Tämä on pilotti ja koskee uuden teknologian käyttöä Äh, korkean tarkkuuden high definition etäkonferensseja. Joten kiittäisin kollegoita Bundestagista sitä, että tämä sopii teille, että tämä on hyvin hedelmällistä. Just uh, about the arrangements. Pari sanaa järjestelyistä. Me työskentelemme tavallisessa valiokuntahuoneessamme. Näette, että tämä on iso tila, ja kun kollegat puhuvat, he näkevät te, te näette heidät lähikuvassa, sillä kuva on kytketty mikrofonin käyttöön. te näette suoraan ne kollegat, jotka keskustelevat. Ja kun tiedätte ammatti, pätevyyden tunnustaminen on avainkysymys meille sisämarkkinoiden kuluttajasuojan kannalta – komissio on uudistamassa ehdotusta. Odotamme sitä kovasti ja laatiaksemme oman kantamme parlamentin näkökulmasta. Meidän valiokuntamme laatii mietinnön, joka käsittelee olemassa olevan direktiivin täytäntöönpanoa ja sitä, mitä me haluaisimme muuttaa sitä. Ja kohta kuulette Clarkinilta, joka on esittelijämme ja vastuussa asiasta – ja odotamme, että komissio lähettää meille lainsäädäntöehdotuksen todennäköisesti tämän vuoden joulukuussa. Ehkä Clarkin puhuu tästä ajatuksesta myöskin. Joten teidän kantanne tulevat oikein hyvin ajallaan. Tässä johdanto. Ehkä päännään puheenvuoron herra Hinskenille, joka on Saksan valtiopäivien valiokunnan puheenjohtaja. Sitten Clarkin esittelee mietintönsä. Ja sitten meillä on omat puhelistamme. Ja lopuksi toivottavasti meillä jää vähän aikaa tällaiseen keskusteluun, jossa puheenjohtajan huomiota pyritään kiinnittämään. Toivottavasti kaikki pitävät puheenajasta kiinni. Meillä on oma kello ja varmasti te, kuten kaikki puheenjohtajat, vedätte sitten järjestystä lammalla puolella. Ja teen nyt Bundestagilta avainviesti meille. Sydämelliset kiitokset kollega Haber näistä miellyttävistä sanoista. Me todellakin olemme kiitollisia siitä, että te olette tarjonneet meille tällaisen keskustelun mahdollisuuden ja me todellakin haluamme tarttua tähän mahdollisuuteen ja toivottavasti saamme hyviä tuloksia aikaiseksi. Voin aloittaa suoraan siitä, mihin te viittasitte, jottei tässä turhaa aikaa kuluisi hukkaan, vaan pääsisimme suoraan asiaan. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnan valiokunnan sekä Saksan talous- ja teknologiavaliokunnan edustajat sekä muut edustajat voivat osallistua tähän kokoukseen. Sillä ammatillisten pätevyyksien tunnustaminen Euroopassa on keskeisellä sijalla silloin, kun yritetään varmistaa, että voimme no- käyttää optimaalisella tavalla ammattihenkilöiden liikkuvuutta Euroopassa ja parantaa sitä kautta liikkuvuutta ylipäätäänkin. Direktiivin uudistamisen merkitys korostuukin tästä syystä selkeällä tavalla. Ja me olemme erittäin iloisia, että Euroopan parlamentin vastuuvaliokunta on lähtenyt käsittelemään tätä erittäin tärkeää asiaa ja me kiitämme teitä siitä, että olette järjestäneet tämän videokonferenssin. Kun katsomme esittelemämme Clarkinin tekstin luonnosta, niin voimme sanoa, että se on erittäin mielenkiintoinen. Saksa on tukenut Euroopan komissiota aina, kun se on pyrkinyt tekemään uudistuksia tähän ammattipätevyyksien tunnistamisdirektiiviin. Me olemme viimeisten vuosien aikana saavuttaneet jo hyviä tuloksia, mutta uudistus työ tarjoaa sen suuren mahdollisuuden, että tunnustamismenettelystä tulisi vielä yksinkertaisempi, läpi, läpi näkyvämpi ja kuluttajaystävällisempi. Lisäksi olemme tyytyväisiä, että Euroopan komissio omassa vihreässä kirjassa on huomioinut monia Saksan esittämiä ehdotuksia. Monet ehdotetusta toimenpiteistä ovat saksalaisten edustajien kanssa mm, kannalta katsottuna omiaan tarjoamaan Euroopan unionin kansalaisille paremmat liikkuvuusmahdollisuudet ilman, että kyseenalaistaisimme sitä kautta pätevyystasoja. Tämänpäiväisen videokonferenssin myötä meille tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus keskustella näistä muutostarpeista ja ratkaisumalleista. Mainittakoon tässä tämä ammattikorttiasia. Euroopan parlamenttihan on jo vuonna 2009 helmikuussa, eli hyvin aikaisessa vaiheessa esittänyt omassa päätöslausuman luonnoksessaan puoltavan kannan tähän ammattikorttiin liittyen. Tällainen kansallisella tasolla myönnettävä kortti antaa mahdollisuuden vastaanottavassa maassa tarkastaa ammattipätevyyden ja tukea täten kansallisia toimijoita. Mielenkiintoista olisi pohtia myöskin sitä, mitä muita ammatteja silmällä pitäen voitaisiin ottaa käyttöön yhtenäiset vähimmäistutkintovaatimukset. Ja sitä kautta voitaisiin ottaa käyttöön juuri tämä automaattinen tunnustamismenettely. Lisäksi mielestäni me voisimme keskustella myöskin pätevyystasojen poistoehdotuksesta. Siitäkin on keskusteltava yksityiskohtaisesti. Halusin esittää alustukseni hyvin lyhyesti. Meillä on täällä asiantuntijoita paikalla ja kollegat varmaankin esittävät omat näkemyksensä. Ja olen varmaa, varma siitä, että me tarkkoina kuuntelemme myöskin sitä, mitä teillä on siellä Brysselissä sanottavana ja toivottavasti sitä kautta saamme myöskin hyviä tuloksia aikaiseksi ja saanen jo tässä vaiheessa kiittää teitä tästä yhteistyöstä. Kiitoksia. Kiitos, että kerrot, mitä huolenaiheita teillä on. Ja puheenvuoron nyt Emma McClarkinille, joka on esittelijä. Hänellä on Max neljä minuuttia puheenvuoroa varten. Ja sitten voitte esittää ensimmäiset kommentin McClarkin. Thank you, Chairman. And... Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. On mukava olla mukana täällä vaihtamassa näkemyksiä ja haluaisin esittää kiitokset niille kollegoille Saksan liittopäivillä. Ja varmasti käymme tänään hyvää keskustelua. Niin kuin kaikki tiedätte, niin minä sain toimia esittelijänä. Tämä on minun ensimmäinen mietintöni. Ja tosiaan tämä asia alkoi viime vuonna, kun minä toimin eh, terveyden epätasa arvoisuuden miettinä, eh, mietinnön esittelijänä ja olin myöskin mukana verkostossa ja tuli selväksi, että nyt tämän direktiivin modernisointi ole pelkästään ratkaiseva talouskasvun kannalta, vaan myöskin kansalaisten liikkuvuuden kannalta ja potilaiden ja myöskin eh, työntekijöiden liikkuvuuden kannalta. Ja komissiolta tulee uusia lainsäädäntöesityksiä tänä vuonna. Olen tavannut eri ammattiryhmien edustajia ja kaikki ovat sanoneet, että ammattilaiset ympäri Eurooppaa odottavat sitä, että liikkuvuutta parannetaan ja että pystytään tarjoamaan kunnollisia palveluja koko EU:ssa ja parantamaan taloutta ja ihmisten elämää. Ja tällä on myöskin merkitystä sisämarkkinoiden kehittämiselle, eli tarvitaan sellaiset kehykset, että tämä onnistuu. Kansalaiskin haluavat, että järjestelmiä virtaviivaistetaan ja työntekijät pääsevät liikkumaan, mutta myöskin laatua ja turvallisuutta pitää parantaa. Ja jäsenvaltiot eh, tietysti tarkistavat tätä lainsäädäntöä, mutta toisaalta emme saa myöskään aiheuttaa turhaa taakkaa tai kustannuksia nyt komissio on julkaissut vihreän kirjan ja raportin ja aloittanut kuulemisen. Ja yli 371 vastausta on saatu kuulemisessa osittain kaikista 27 jäsenvaltiosta viranomaisilta, ammattilaisilta ja kansalaisilta. Ja ylipäätään äh, pidettiin sitten äh, tätä järjestelmää käytännöllisenä toimijana, mutta kuitenkin monilla aloin sitten pyydettiin myöskin muutoksia olemassa oleviin säännöksiin. Ja nyt kun olen tarkastellut tätä tietoa, niin vaikuttaisi siltä, että nykytilanteen toimimattomuus selvittyy sillä, että ei luoteta näihin järjestelmiin. Järjest- viranomaiset eivät välttämättä vaihda hirveästi tietoa ja sitten ammattilaiset valittelevat, että päätöksentekoprosessi ei ole kovinkaan läpinäkyvä. Nyt Euroopassa se, että tarjotaan palveluja ja parannetaan tätä tilannetta. On hyvä esimerkki siitä, miten kansalaiset osallistuvat sisämarkkinoiden toimijoihin. 2005 direktiivi on antanut perusper, perusperiaatteet ja säännöt, muun muassa keskinäistä ammattipätevyyksien tunnustamisesta ja direktiivin tarkoitus oli parantaa liikkuvuutta ja tuoda läpinäkyvyyttä näihin menettelyihin ja siihen, että voidaan tarjota palveluja rajojen yli ja niin, että voidaan myöskin tuo, suojella kuluttajia ja potilaita. Ja olen koittanut ottaa huomioon nämä kaikki tavoitteet. Haluaisin, että tietysti toisi paljon paremmin kansalaisten kannalta, niin että saataisiin verkkopalveluja ja portaali, ja että jotkin toimit voidaan hoitaa verkossa ja myöskin sanaikaisesti tilapäistä liikkuvuutta. Ja sitten tarvitaan myöskin modernisointia direktiiviin. Jotkut olemassa olevat säännökset ovat jo yli 13 vuotta vanhoja ja niitä pitää tarkistaa. Ja tähän päästään sillä, että parannetaan vähimmäiskoulutusvaatimuksia sitten huomioidaan myöskin tekniset innovaatiot ja parannetaan jatkuvaa koulutusta, joka voidaan huomioida tässä tunnustamisessa ja sitten myöskin vähennetään tätä säänneltyjen ammattien määrää niin, että sitten saadaan joustoa työmarkkinoille. Olen pitänyt myöskin huomioimaan kansanterveysnäkökohdat tässä. Ja komission pitäisikin tehdä kunnollinen tarkistus tästä ammattikortista niin, että voidaan saada siitä todellista lisäarvoa, eikä se ole altis petoksille. Ja tässä pyydetään myöskin sisämarkkinatietojärjestelmää ja proaktiivista oppimismekanismia niin, että jokin ammatlainen ei voi toimia tuossa samassa, jos häntä on rangaistu. Tietysti on myöskin minimikielivaatimukset, mutta sitä vielä selkiyttää kuluttajien potilaiden kannalta. Ja sitten myöskin tällainen osittainen pääsy vaikuttaisi myöskin parantavan liikkuvuutta ja parantamaan myöskin kompensaatiomahdollisuuksia. Näyttäisi siltä, että lähestulkoon kukaan viranomainen ei kuitenkaan halua tätä uutta käsitettä mukaan direktiiviin, ja siihen saattajakin jäädä reikiä ja täytyy nähdä, miten se toimii käytännössä. Eli pitäisi tehdä kunnollista arviointia ennen kuin ryhdytään toimiin ja huomioidaan kansanterveysnäkökohdat. Tässä on monta muutakin kysymystä, mutta haluaisin kuulla kollegalta heidän näkemyksistään ja siitä, että miten tämä direktiivi voisi toimia paremmin sekä kansalaisten että ammattilaisten kannalta. Kiitos Clarkin suhtaudun armeliasta ajan käyttämättä. Teillä oli paljon sanottavaa. Ja nyt annan puheenvuoron puheenjohtajakumppanilleni. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää esittelijää tästä alustuksesta. Tältä pohjaltahan me työtä käymme ja haluaisin antaa nyt puheenvuoron eri ryhmien edustajille. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Nadine Schön. Hän on kristillisdemokraattien ryhmän edustaja. Olkaapa hyvä, kollega Schön. Kolleginen und kolleg- Arvoisat kollegat, arvoisat Euroopan parlamentin ja Saksan liittopäivien kollegat, oikein paljon kiitoksia tästä tekstistä ja tästä keskustelumahdollisuudesta. Näin voimme vaihtaa ajatuksia paremmalla tavalla. Kun katsomme ammattipätevyyksen tunnustamisdirektiiviä, sen uudistamista, niin sen taustallahan on yhteinen tahtomme, jonka mukaan sisämarkkinat tarjoaisivat kansalaisillemme vapaan liikkuvuuden mahdollisuuden ja että heillä olisi mahdollisuus rajat ylittävästi ammat, äh, harjoittaa ammattiaan. Saksa on jo alkumetreillä esittänyt omia ehdotuksia tähän uudistustyöhön ja komissio on reagoinut niihin hyvin positiivisella tavalla ja tästä haluaisin kiittää komissiota. Ja koska puheaikaa on vain kaksi minuuttia tarjolla, niin haluaisin ottaa esille vain muutaman kriittisen huomautuksen keskustelun pohjaksi. Mitä tulee tähän osittaiseen markkinoille pääsyyn, niin se on kriittinen, koska se olisi ristiriidassa oman järjestelmämme kanssa, koska jos vain osa henkilöistä saisi mahdollisuuden toimia tietyllä ammattialalla, niin se aiheuttaisi ongelmia. Ja se todellakin aiheuttaisi ongelmia tähän dualijärjestelmäämme liittyen. Ja juuri tämän kaksi, kaksivaiheisen järjestelmän kautta me olemme pystyneet pienentämään nuorisotyöttömyysasetta huomattavassa määrin. Ja mitä tulee sitten ehdotuksiin koskien hoitohenkilöstöä, niin sekin on ongelmallinen, sillä meidän järjestelmämme on antanut hyviä esimerkkejä siitä, miten hyviä tuloksia voidaan saada aikaiseksi, joten tällä saralla meidän mielestämme ei ole korjaustarvetta olemassa. Ja sitten kolmas asia, ne liittyvät näihin ammattipätevyyskortteihin. Ne ovat vapaaehtoisia ja tarkoituksena on, että tunnustaminen tapahtuisi hyvin nopeasti ja myöskin avoimessa hengessä. Se on hyvä ajatuksena, mutta ottaa ammattipätevyyksien tunnustamisesta vastaa vastaanottava jäsenvaltio. Tietenkin ammattikorttia voidaan käyttää eräänlaisena keskustelun pohjana, mutta tässä ei pitäisi ennakoida tulevia keskusteluja. Ja lopuksi vielä tähän automaattiseen tunnustamiseen liittyvä foorumi. Me olemme sitä mieltä, että tämä ehdotus vähimmäistason laskemiseksi yhdeksän jäsenvaltioon, niin se aiheuttaa meidän mielestämme tällaista pirstaloitumisen vaaraa, joten tähän tulisi vielä paneutua. Joten tässä keskeisimmät huomautuksemme. Muilta osin olemme kylläkin hyvin positiivisessa hengessä tätä tekstiä käsittelemässä. Ja haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia tästä yhteistyöstä, jota teemme nyt kansalaisten ja eurooppalaisen kilpailukyvyn hyväksi. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia ja saman tien annan teille, arvoisa puheenjohtaja Haber, puheenvuoron. Kiitos. Kova ja ääni ovat korkealaatuisia. Ja teidät tolkataan meidän kaikille kielille täällä. Joten kiitos tulkeille siitä. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille, kuten me heitä kutsumme eri ryhmistä. Ram Klakin on ECR-ryhmästä, ja ensiksi Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää Bundestagin kollegoita, jotka ovat mukana videokonferenssissa. Tämä tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa ja tämä yhteistyö on minusta tärkeää. Nyt kun vaihdetaan mielipiteitä ja voidaan näin myöskin pidentää tätä foorumia E, joka pidettiin pari päivää sitten Krakovassa ja jolloin pystymme myöskin keskustelemaan ammattilaisten kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa, virkamiesten kanssa, kansallisten parlamentaarikkojen kanssa monesta maasta, niin haluaisin todeta, että me olemme kyllä mm, vakuuttuneita siitä, että nämä ehdotukset lainsäädännön päivittämisestä, ammattipätevyyksien tunnustamisesta, niin samalla koskevat sekä osittaista pääsyä että palvelun tarjontaa, varhaista varoitusta ja ammattikorttia. Tässä vain muutamia aiheita mainitakseni näistä aika isoista haasteista, joista on kyse tässä lainsäädännön päivittämisen yhteydessä. Ja tämä mietintö, josta kohta äänestämme IMKossa, niin koskee juuri näitä huolenaiheita ja parannuksia ja varmasti sitten myös antaa ihan konkreettista tukea niille projekteille, jotka meille Euroopan parlamentaarikoille ovat tärkeitä yhtä lailla kuin kansallisillekin parlamenteille. Ja näin voidaan edistää toivoakseni ammattilaisten liikkuvuutta. No ammattipätevyyksien tunnustaminen on yksi näistä 50 aloitteista, jota komissio on ehdottanut sisämarkkinoita varten, ja se on yhdeksi 12 vipuvaikuttimesta, jotka mm, komissaari Barni on tunnistanut. Ja nyt jos ajatellaan tätä lainsäädäntöä jota me käsittelemme ensi vuonna, niin haluaisin ottaa esille juuri tämän ammattikortin. Minun mielestäni tämä eurooppalainen ammattikortti voisi olla ihan konkreettinen väline, jolla edistetään tätä liikkuvuutta ja sillä saadaan yksinkertaistamista aikaan, suurempaa tehokkuutta yhtä lailla ammattilaisille kuin myös viranomaisille jäsenvaltioille – jos ajatellaan kansalaisten Eurooppaa, niin tämä on selkeä edistysaskel sen osalta, jota on kovasti odotettu. Ja tietenkään, tietenkin tässä on paljon kysymyksiä vielä, teknisiä kysymyksiä. Minkä tyyppinen kortti, miten se laaditaan, painetaan, mitä tietoja siihen pannaan, sitten henkilötiedot ja sitten juridiset kysymykset yksityistietojen suojasta ja tietysti kustannukset myöskin. Eli me käsittelemme kaikkia näitä kysymyksiä mietinnössä ja on hienoa sitten kuulla teidän suosituksenne tästä aiheesta. Tärkeintä mielestäni on se, että tämä kortti on vapaaehtoinen ja että siinä voidaan hyödyntää sitten tiettyjen ammattikuntien kokemuksia esimerkiksi Saksasta. Saksassa insinöörillä on tällaisesta kokemusta, tällaista ammattikortista. Ja varmasti uskon, että ammattikunnatkin ovat valmiita käyttämään sitä ja kiitokset tosiaan teidän panostuksena tänne tähän tärkeäseen aiheeseen. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia, Rava Lengrip. En toivottanut vielä tervetulleeksi komission puheenjohtajaa. Anteeksi sanoa vain että lopuksi, että en tunnistanut komission yksikön päällikköä Teacher, joka on prosessista vastuussa. Ja myös kuuntelee teitä, jos meillä on aikaa. Pyydän häntä esittämään muutamia kommentteja. Ajattelen, että jäsenet haluaisivat sitä tietää jo nyt. Seuraava puheenjohtaja teiltä päin. Oikein paljon Kiitoksia. Niin, mikäli aika riittää, niin tehdään niin. Me olemme avoimessa hengessä tätä asiaa käsittelemässä. No, nyt haluaisin antaa puheenvuoron Klaus Bartelille. Hän vastaa sosiaalidemokraattisen puolueen puolueryhmässä tästä tämän asian käsittelystä. on meidän esittelijämme, joten olkapas hyvä. Right. Oikein paljon kiitoksia. Hyvää päivää arvon kollegat. Me olemme tyytyväisiä direktiiviehdotuksen tavoitteen asetteluun su- suurimmilta osin, mutta ehdotukset eivät välttämättä aivan täysin vastaa näihin haasteisiin. Ja tästäpä syystä toivoisinkin, että tämä videokonferenssi ei ole vain tällainen harjoitusluonteinen tapahtuma, vaan että me todellakin voimme vaikuttaa tähän muutosprosessiin. Saaneen korostaa, että me olemme varmaankin pitkälti samaa mieltä monien asioiden tiimoilta. Ja olen pitkälti samaa mieltä kollega Schönin kanssa siitä, mitä hän jo totesi. Saaneen jo heti alkuun sanoa, että keskustelu palveludirektiivistä on jo käyty ja me olemme sitä mieltä, että mitä tulee ammattipätevyyksen tunnustamisdirektiiviin, niin sitä ei tulisi käyttää väärin siinä mielessä, että me otamme käyttöön tämän alkuperämaa periaatteen ikään kuin vaivihkaa ja että yksittäistapauksia, tätä poikkeusmahdollisuutta, kuten matkaoppaat ammattiryhmänä, että tätä poikkeusmahdollisuutta voitaisiin käyttää väärin hyväksi tämän ammattipätevyys lähestymistavan vesittämiseksi mielestäni nämä asiat eivät liity suoraan toisiinsa. Meidän mielestämme tämä ammattikortti on hyvä ajatus, mutta sen ei pitäisi perustua automaattiseen lähestymistapaan, vaan että vastaanottava eli kohdejäsenvaltio vastaa tästä tunnustamismenettelystä. Ja ammattikortti ei saisi sisältää mitään henkilötietoja. Ja me haluaisimme pitää kiinni myöskin tästä niin sanotusta ammattiperiaatteesta, eli tämä osittainen markkinoille pääsy on kriittinen asia. Me haluaisimme kokonaisvaltaisen ratkaisumallin ja me toivoisimme, että tämä niin sanottu luokittelujärjestelmä pysyisi ennallaan, sitä ei tulisi monimutkista entisestään. Eli meillä pitäisi olla yhdenmukaistettu valittu ratkaisumalli, kuten tämän eurooppalaisen ö, ammattipätevyystoimintamallin pohjalta. Ja me tiedämme, että ongelmana voi olla myöskin tämä kielellinen kysymys. Me tiedämme, että kuluttajat Äh, kuluttajien suojan varmistamiseksi me tarvitsemme tietyillä ammattialoilla myöskin tietyt määräykset, jotka liittyvät juuri näihin äh, tiettyihin ammatteihin liittyen. Oikein paljon kiitoksia ja nyt haluaisin antaa kollega Haberille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Nyt pyydän Robin Kvanjun puhumaan hän SD-ryhmän varjoesittelijä ja että on hänen kahden vuoden minuutin puheenvuoro. Yritän pitäytyä aikataulussa. Kiitos. Olen oikein iloinen, että meillä on tämä keskustelu kansallisten parlamenttien kanssa, koska minusta Eurooppa etenee näin horisontaalisesti kansallisten parlamenttien kautta, eikä ainoastaan Euroopan parlamentissa mitä tulee 2005 direktiivin uudistamiseen ja päivän sen ammattipätevyyden tunnustamisen sen suhteen minusta on välttämätöntä keskustella yhdessä komission kanssa uudistamisesta, sillä 2005 on näyttänyt osoittautunut sisältävän useampia aukkoja, ja tilastojen mukaan nuoret tietävät, että ammatillisesti heidän täytyy käydä mennä ulkomaille töihin. Aber sie, wir hören sie nur in Französisch. Valitettavasti emme kuule saksan kielen tulkkausta laisinkaan. Me kuulemme ainoastaan teidän puheenne ranskan kielisen. Ai no niin, nyt alkaakin tulkkaus taas kuulumaan tännekin asti. <laughs> Moi qui suis particulièrement fatiguée aujourd'hui. Olen tänään erityisen väsynyt, mutta eipä tässä mitään. Ei tämä niin vakava ole. Mutta tässä taisi olla pieni tekninen ongelma. Tekniikka tässä direktiivissäkin puhutaan tekniikasta, mutta... eli yritän sanoa saman uudelleen, kun äsken sanoin. Minulla on ilo työskennellä kansallisten parlamenttien kanssa. Olen aina puolustanut niitä. Ja Euroopan parlamentin lisäksi kaikkien kansallisten parlamenttien pitää yhdessä edistää Euroopan asiaa. Ja tämä äh, ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvä direktiivi vuodelta 2005, sitä meillä on sellainen tuntu, että vaikka se ei vanha olekaan, siinä onkin paljon aukkoja, koska ammatillinen liikkuminen lisääntyy, eikä muuta voi tehdäkään. Jos nämä tarkastelemme tilastoja, ainakaan mukaan nuoret sanovat, että heidän täytyy mennä ulkomaille, mä lähden pakko mennä ulkomaille töihin. Joten toivon, että eurooppalaiset kykenisivät olemaan liikkuvia. On, tämä on tärkeää sisämarkkinoille, yritysten kilpailukyvylle, maittemme kilpailukyvylle ja totta kai äh, äh työntekijälle täytyy taata turva ja sitten asiakkaille, äh, kuluttajille, potilaille täytyy myös taata turvallisuus. En kaikesta puhu, ja osittain kollega Le Griffin kannan ja, ja olen samaa mieltä SPD-kollegan kanssa, mutta sehän on normaalia tässä kun pikku raja väleissä. Minä suhtaudun aika kriittisesti osittaiseen markkinoille pääsyyn. Ja niin palaamme asiaan, mitä kielitaitoon tulee, joka aiheuttaa ongelmia. Minä uskon, että tässä direktiivissä ammattipätevyyden tunnustamisen suhteen meidän täytyy täytyy asettaa maalitaulut. Minkälaista harmonisointia haluamme? Ainoastaanko peruskoulutuksesta vai jatkokoulutuksesta, jota ei kaikissa maissa ei ole? Eli meidän täytyy määritellä lähentämisen aste ja pyrkiä siihen, että jatkokoulutusta on sitten kielikoulutus on niin, että tämä ammattikortti, kaikki tietävät kantani, se voi olla erinomainen väline työkalu, joka voi jopa vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja osoittaa, että Euroopan markkinoilla ei ole liikkuvat ainoastaan ää, hyödykkeiden ja henkilöiden liikkuvuutta, vaan, jota usein väärin ymmärtää, vaan tämä kortti voi olla tällaisen jaetun taloudellisen vaurauden kivijalka. Meidän täytyy nopeasti löydä työkaluja, jotka kykenevät lisäämään liikkuvuutta, säätelemään liikkuvuutta ja antamaan ammatinharjoittajille ja kansalaisille täsmällisiä turvallisuustakeita. Kiitos Bernadette. Toivottavasti tulkkaus nyt toimii ja voidaan jälleen paita Hintskensille. Kiitos. No minä voin antaa puheenvuoron seuraavaksi liberaalien puolueryhmän edustajalle Claudia Bögelille. Hän on FDPn edustaja ja tässä toimii myös meillä esittelijänä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ja hello ja bonjour vain täältä Brysseliin. On oikein mukava tänään puhua tästä tärkeästä aiheesta meidänkin puolueryhmän kannalta. Ja haluaisin kertoa teille, että FDP-ryhmämme täällä niin on ollut kovasti mukana tässä eh, ja pitää hyvänä tätä työtä. Tässä tavoitteena on, että EUn sisällä saadaan nopeampi ja joustavampi liikkuvuus ammattikunnissa, eh, siis pätevien ihmisten liikkumiselle maasta toiseen. Jos ajatellaan, miten paljon tarvitaan eh, pätevää työvaimaa, niin sehän on jatkuva kuuma aihe. Ja tässä siis puututaan siihen ja erityisesti tarvitaan tietysti helppo ja rajat ylittävää taidon ja tiedon siirtomahdollisuus ja oman puolueeni edustajana minusta myöskin PK-yritykset ovat tässä tärkeässä roolissa ja pitäisi myös edistää PK-yritysten mahdollisuuksia jos ajatellaan pk-yritystaloutta, niin tarvitaan myöskin avoimia reunaehtoja suhteessa muihin EU-aloitteisiin. Se olisi tärkeää ja se myöskin, että tämä, tässä huomioidaan Kööpenhaminan prosessi. Siinähän tavoitteena on tällainen eurooppalainen koulutusalue. Ja sitten että kehitetään edelleen sitä, miten voitaisiin automaattisesti tunnustaa pätevyydet. Se olisi tärkeää, mutta se ei saa johtaa siihen, että sitten PK-yrityksiltä vaaditaan hirveästi hallinnosta taakkaa ja niille sälytetään kamalasti sääntelyä. Eli siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Muuten voin yhtyä kollegani Schönin CSUn, CDUn edustajan terveisiin. Ja kiitokset tästä avoimesta keskustelusta. Vielen herzlichen Dank. Paljon kiitoksia edustaja Bögl ja haluaisin nyt antaa puheenvuoron puheenjohtaja Malcolm Harbourille. Uh, thank you very much. Uh, well, our next speaker... Oikein paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana täältä saa ALDE-ryhmän edustaja Silvio Buzoi. Olkaa hyvä. Kiitoksia. On hienoa, että nyt voidaan vihdoin vaihtaa mielipiteitä Saksan liittopäivien edustajien kanssa tästä tärkeästä aiheesta. Ja koskapa meidän pitää parantaa kaiken lainsäädännön laatua ja tehoa. Uskon, että tämän järjestelmän uudistaminen ammattipätevyyksien tunnustamisen osalta on erittäin tärkeää niin, että pystytään parantamaan ammattien liikkuvuutta tässä on paljon kiintoisia ajatuksia, joita myös Saksa tukee. Meidän täytyy varmasti pystyä tämmöistä tilavasta liikkuvuutta edistämään ja tämä ö, ilmoitusmenettelystä pitäisi yksinkertaistaa ja sen lisäksi täytyisi myös huomioida kuluttajat ja myös esimerkiksi urheiluohjaajat, liikunnanohjaajat ja matkauppat, joiden ei, joiden ei tarvitse ilmoittautua, koska eivät he ole tekemisissä paikallisten paikallisen väestön kanssa. Tämä ammattikortti on myöskin hyödyllinen työväline tällaista tilapäistä liikkuvuutta varten, ja se voisi jopa korvata tämän ilmoitusmenettelyn tulevaisuudessa. Tietenkin tarvitsemme kunnollista vaikutusarviointia tästä kortista ja ennen kaikkea näiden korttien pitäisi olla vapaaehtoisia. Ja sitten pitäisi myöskin kiinnittää huomiota liikkuvuuteen, jos tulee sääntelemättömästä jäsenvaltiosta säänneltyyn jäsenvaltion. Tämä on ollut viime vuosina erittäin vaivalloinen menettely ja saksalaiset ovat hyvin huomattaneet siitä, että sellaiset henkilöt, jotka ovat vasta valmistuneet, eivät tietenkään voi osoittaa, että ovat olleet kaksi vuotta ammatissa vielä. Heillä ei ole tätä kokemusta, eli pitää miettiä ratkaisuja tällaisenkin tilanteisiin. Ja sitten lopuksi vielä tämä automaattinen tunnustaminen mielestäni toimii ihan tyydyttävällä tavalla, mutta tämä minimikoulutusvaatimus kyllä vaatisi pientä päivittämistä ja myös säännöllisesti. Kannatan tällaista ö, taitoon perustuvaa vaatimusta niin, että tämä minimikokemusvaatimus ei pelkästään koskisi koulutusta, vaan myöskin oppimistuloksia niin, että voidaan paremmin sitten vertailla, vertailla näitä pätevyyksiä ja tunnustaa ne paremmin. Tässä tarvitaan varmasti lisää askelia vielä, niin että saadaan lisää luottamusta järjestelmään. Ja siinä vaiheessa sitten on varmasti myöskin helpompi edistyä yksinkertaistamisen kanssa niin, että se tulee hyödyttämään sekä ammattilaisia että kuluttajia. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Bezoy, and uh, now... Kiitos, herra Bushoi. Ja nyt puheenvuoro jälleen Berliinin puheenjohtajallemme. Dankeschön. das Wort. Paljon kiitoksia. Haluankin täällä antaa puheenvuoron aiheesta vastaavalle asiantuntijallemme, rouva Agnes Alpersille. Hän edustaa vasemmistoryhmää. Olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, olen iloinen että olemme järjestäneet tämän kansainvälisen kokouksen. Me olemme tyytyväisiä tähän direktiiviehdotukseen, mutta meidän mielestämme tässä on vielä monia haasteita edessämme. Lukuisissa EU-maissa tärkeässä asemassa tulee olemaan myöskin se, millä tavalla jäsenvaltiot tukevat ja varmistavat riittävän kielitaidon tarjoamisen, joten tätä asiaa täytyy tarkastella vielä yksityiskohtaisemmin. Jotta järjestelmä olisi yksinkertainen, läpinäkyvä ja helppo, niin meidän täytyy varmistaa ja tarkastella sitä, millä tavalla näitä järjestelmiä voidaan yksinkertaista jäsenvaltiotasolla Euroopan unionin ehdotusten mukaisesti. Jos tunnustamismenettelyssä hyväksytään myöskin tämmöinen osittainen pätevyys, niin silloinhan ammatin harjoittamisoikeus riippuu pitkälti siihen, siitä, voidaanko tarjota lisää koulutus mahdollisuuksia ja ovatko nämä koulutusmahdollisuudet ilmaisia. Tämä on erittäin keskeisessä asemassa juuri maahanmuuttajien näkökulmasta katsottuna. Ammattipätevyyskortteja voitaisiin jatkossa käyttää, se olisi hyvä asia, mikäli se sitoisi kaikkia jäsenvaltioita ja samalla huolehdittaisiin myöskin riittävästä tietoturvatasosta. Minä uskon, että me tarvitsisimme myöskin selkeitä määräyksiä mahdollisimman monien ammattien osalta, jotta voimme varmistaa, että ammattiin liittyvät laatuvaatimukset säilyvät mahdollisimman korkealla tasolla. Vielä kerran haluaisin kiittää tästä yhteistyön muodosta ja siitä, että sain esittää omat ajatukseni tässä kokouksessa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ja saman tien ainakin puheenvuoron taas sinne Brysseliin. Uh, thank you, Chairman. Uh, now our, final... Viimeinen puhuja varjoesittelijöiden joukosta on, esittelijöiden joukosta on Hedi Ryylä, joka edustaa vihreitä. Ryylä. Kiitoksia. No itse asiassa tässä kyllä oli myöllä tanskalainen kollegakin pyytänyt puheenvuoroa, mutta hän on Krakovassa tänään Haluaisin kiittää saksalaisia kollegoita. Nämä ajatukset, joita olette ottanut tänään esille, voidaan varmasti ottaa vielä mukaan mietintöön. Ja sitä paitsi on tehty myös tarkistusehdotuksia, jotka koskevat juuri tätä koulutuksen kestoa. Mehän emme tietenkään voi antaa sellaista viestiä, että ihmiset, joilla on vähemmän koulutusta niin, että heitä sitten myöhemmässä vaiheessa tullaan syrjimään, joten tähän kysymykseen, jonka ensimmäinen puhuja otti esille, niin siihen olemmekin kiinnittäneet huomiota ja puhuneet siitä jo komissionkin kanssa. Eli kyllä teidän kommenttinne putoavat hedelmäiseen maaperään, mutta haluaisin vielä sanoa, että meille, meitä tietysti kiinnostaa kovasti myös yhteistyö kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, että miten sitä voidaan parantaa, koska olemme nähneet aiemmin, että tämä täytäntöönpano direktiivistä on johtanut suurin ongelmiin, se on kestänyt hirveän pitkään ja, ei, ja joskus se on jäänyt vähän puutteelliseksi, niin että olisi tosiaan tärkeää, että nyt kun ryhdytään tarkistamaan lainsäädäntöä, niin saadaan mukaan nämä kokemukset ja voidaan alusta lähtien estää sitten tällaiset äh, tilanteet jatkossa. Jos ajatellaan, että solvit tapauksia Eli siis silloin, kun kuluttajat ovat valittaneet, kun heitä on sisämarkkinoilla syrjetty, niin jos näitä valituksia katsoo, niin silloin tämä ammattipätevyyksien tunnustaminen on yksi tärkeistä aiheista. Eli meidän pitää huomattavasti yksinkertaista näitä järjestelyjä ja purkaa byrokratiaa, mutta tietysti toisaalta huolehtia myöskin turvallisuudesta. Eli haluaisin tosiaan muistuttaa siitä, että miten tärkeä tämä tällainen ammattikortti voisi olla. Se voisi helpottaa kovasti työtä ja sitten tietysti sen pitäisi tapahtua vapaaehtoiselta pohjalta. Tarvitaan vielä tutkimuksia hyödystä haitoista, mutta uskoisimme, että tällainen eh, sähköinen ammattikortti voisi ihan hirveästi edistää sitä, että menettelyä voidaan vauhdittaa ja yksinkertaistaa. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia Hedi Roila ja kiitos, että pysyit aika puheajoissa. Ja nyt annan puheenvuoron puheenjohtaja Hinskelle. Kiitoksia kollega Mehmet Kilits. Hän edustaa vihreitten ryhmää ja hän saakin saman tien puheenvuoron. Olkaapa hyvä. No herra puheenjohtaja, olette todellakin optimistinen. Niin, hyvä puheenjohtaja arvoisa kollegat. Haluaisin kiittää komissiota tästä perinpohjaisesta arvioinnista koskien ammattipätevyyksien tunnustamisdirektiiviä. Viisi seikkaa ovat päällimmäisenä mielessäni. Byrokratian vähentäminen yhtenä. Minun mielestäni on hienoa, että säänneltyjen ammattien määrää on tarkoitus leikata – ja sitä kautta sen käyttöön laajennetussa määrin automaattinen tunnustaminen. Sitten sitovuusaspekti. Minun mielestäni on hyvä, että ehdotetaan tällaista vapaaehtoista ammattikorttijärjestelmää, mutta minun mielestäni se pitäisi ottaa käyttöön jokaisessa jäsenvaltiossa. Eli kansalaisilla pitäisi olla mahdollisuus anoa tällaista ammattikorttia, jos niin haluaa, mutta tärkeintä on, että siihen annetaan mahdollisuus ja että sen toimivuus on taattu ja että tämä kortti tunnustetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Ja sitten tämä kohdennettu toiminta. Me emme missään nimessä saa tehdä sitä virhettä, että kun pätevyystasoja lähdetään arvioimaan, niin lähtisimme halkomaan hiuksia, vaan kyse olisi enemmänkin siitä, että meidän täytyy tarkastella, onko olemassa keskeisiä eroja, ja mikäli niitä on, niin pitäisi pohtia, miten ne voitaisiin poistaa. Sitten neljänneksi läpinäkyvyys silloin kun puhutaan korvaavista toimenpiteistä, niin me tarvitsemme selkeitä kriteereitä, joita sovelletaan kaikkiin selkein toimin. Ja sitten lopuksi vielä johdonmukaisuus, ajattelu. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että jäsenvaltioiden pitää varmistaa tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen, mikäli ne on Euroopan unionin jäsenvaltiotasolla myönnetty. Kiitoksia. No arvasinhan minä, että esitätte ajatuksenne hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, joten kiitokset siitä kollega Kilic. Ja nyt puheenvuoro taas sinne Brysseliin ja puheenjohtaja Haber, olkaa hyvä. Kiitos. Goe ryhmän varjoesittelijä ja vapaisen demokratiaryhmän esitteli, varjoesittelijä ei ole täällä. Mutta me ajattelemme, että täällä olisi muutama puheenvuoro, joka jaetaan siltä pohjalta, että saa puheenjohtajan huomioon. Irgojen ja Weiler ja Gebhardt ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ehdotan, että, että otan nämä kolme minuutin puheenvuoroa ja sitten annan teille puheenvuoron kolmelle minuuttiselle. Ja sitten siihen lopetetaan, vaikka olemme vähän myöhässä, en usko, että tässä kanavat suljetaan, mutta kuitenkin kävisikohan tälle tämä. Rova Erigoyen, minuutti pyydän. This is Erigoyen first. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Ja lähetän erityisesti terveisiä kollegoille Bundestagin. Me olemme samaa mieltä, että ammattilaisten liikkuvuus on perussopimusten takaama oikeus, mutta myös kestävän taloudellisen elpymisen tai Työvoimamarkkinat muuttuvat nopeammin kuin lainsäädäntö, mistä syystä meidän täytyy sopeutua ja päivittää ammattipätevyyden tunnustamismekanismeja vastaamaan työmaailman todellisuutta ja ammattilaisten ja kuluttajien vaatimuksia. Kaikki aikaisemmat puhujat olivat samaa mieltä, että meillä pitää olla yksinkertaisempi, seurattavampi, joustavampi järjest- säännöstö pätevyyden tunnistamiseksi. Ja meidän täytyy ryhtyä kompensaatiotoimiin, jotta seurattavuus lisääntyisi. Meidän täytyy myöskin selkeyttää kriteerejä erityisesti mitä tulee kunkin jäsenmaan kielivaatimuksiin. Eurooppa on meidän kaikkien vastuulla ammattiharjoittajien ja kuluttajan pitäisi olla meidän kaikkien sydämessä taloudellisesta ja rahoituskriisistä selviämiseksi. Kiitos. That's right. Thank you, Mrs. Kiitos, Rova Irigoyen. Haluaisin sanoa, että olette SD-ryhmän Espanjan jäsen. Rova myös SD-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja Haber ja tervetuloa herra Hinski ja entiset kollegat sieltä liittopäiviltä. Minä haluaisin puhua vain kolmesta kohdasta, mutta ehkä alkuun vielä haluaisin lyhkäisesti todeta, että vaikkakin tämä on sisämarkkinavaliokunta, niin varmasti tiedätte, että suurin osa meistä täällä niin erityisesti huolehtii kansalaisten oikeuksista – voida äh, hakea töitä omassa ammatissaan toisessa jäsenvaltiossa on vähintäänkin yhtä tärkeää, koska tämähän on juuri kansalaisten Eurooppa. Eli tietysti ymmärrämme sisämarkkinoidenkin tarpeen, mutta ennen kaikkea kyse on kansalaisten oikeudesta toimia eu siellä, missä he haluavat. Ja sitten toisekseen niin hirveän tärkeää juuri se, mitä Rova Ryyle sanoi, että e, itse asiassa mm, hallitukset ovat tässä ehkä estäneet toimia enemmänkin kuin ymmärtävät ja yksittäiset kansanedustajat tietävät, että ei tässä ole saksalaiset olleet etunenässä välttämättä. Eli tässä täytyy nyt estää se, että tämä kestää paljon pidempään vielä kuin on välttämättä tarpeen. Ja tässä yhteydessä pitää nyt erityisesti katsoa sitä, että jos ajatellaan oikeuksia ja erityispiirteitä, jotka liittyvät käsityöläisammatteihin – että ne pystytään vielä takaamaan Saksassa ja Itävallassa ja Luxemburgissa. Tämä on hyvin toiminut näiden ammattijärjestöjen kanssa ja sitten kun jatkossa neuvotellaan, niin näitä järjestelyä ei saa lähteä purkamaan. Um, ja lopuksi SND-ryhmän koordinaattori Evelyn Gebhardt. Ja, danke schön, Herr Präsident, liebe Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat liittopäivien kollegat. Saaneen kommentoida Klaus Bartelin huomautusta, eli ettei vaivihkaa oteta käyttöön tätä alkuperämaa periaatetta. Minä tulen seuraamaan tilanteen kehittymistä, koska tätä periaatetta me emme halua. Mutta se, mitä me toivomme, on se, että liikkuvuusmahdollisuudet parannisivat entisestään ja että se perustuisi mahdollisimman yksinkertaisiin määräyksiin. Ja tästäpä syystä ammattikortti voisi tarjota tärkeän ratkaisumallin. Sitä me olisimme valmiita ajamaan. Ja erityisesti arkkitehtien tai insinöörien tai terveydenhoitoalan ammattien osalta henkilöille pitäisi antaa liikkuvuusmahdollisuuden, koska he liikkuvat usein ja me toivomme, että järjestelmä antaisi mahdollisimman mahdollisuudet nopeaan toimintaan ja ammatinharjoittamisen rajan toisella puolella. Siitä on kyse. Tarkoituksena on tietenkin ottaa käyttöön vapaaehtoinen järjestelmä. Me emme voi pakottaa ketään ottamaan käyttöön tällaista eurooppalaista ammattikorttia. Ehkäpä muutamien satojen vuosien päästä sellaisessa tilanteessa voitaisiin olla, mutta ei nyt. Kiitoksia. Kiitos kolmelle kollegalle lyhytsanaisuudesta. Ja nyt Berliinin puheenjohtajalle. Sieltä lyhyitä kommentteja, jos haluatte. Sen jälkeen kuulemme lyhyesti komissiota ja esittelijä. Nyt Berliiniin. Paljon kiitoksia. Saman tien annan puheenvuoron kolmelle kollegalle. Ensinnäkin Kamp, Battle ja sitten Schön. Ja toivon, että sitten on vielä aikaa kuulla muitakin puheenvuoroja, koska ei varmasti kello ole vielä silloin neljä. Kollega Kamp, olkaa hyvä. Ja kollegi Kamp, is... Kollega on FDP-puolueryhmän edustaja. Arvoisat puheenjohtajat, hyvät kollegat, oikein paljon kiitoksia siitä, että saan osallistua tähän tämänpäiväiseen kokoukseen. Mitä tulee saksalaiseen ja eurooppalaiseen pätevyyskehykseen, niin sanottakoon, että tämä järjestelmä on mielestämme hyvä. Se toimii kansallisella ja kansainvälisellä tasolla erinomaisella tavalla, koska se on eräänlainen vertailupohja. On erittäin tärkeää, että mitä tulee tähän saksalaiseen tunnustamisjärjestelmään, niin sen tarkoituksena on varmistaa avoimuus. Me haluamme varmistaa sen, että tämä kuvastuu sekä Saksassa että Euroopassa ja on erittäin tärkeää, että tämä saksalainen duaalikoulutusjärjestelmä olisi jatkossakin käytössä ja että sitä voitaisiin soveltaa myöskin muualla Euroopassa. Saksan talous perustuu ammattihenkilöiden käyttöön. Heidän avullaan Saksa on päässyt kriisin kourista eroon ja tästäpä syystä me panostamme juuri tähän toimintavalmiuksen kehittämiseen ja ensi viikolla kun Saksan osavaltioiden kulttuuriasioista vastaavat ministerit käsittelevät tätä EQR-järjestelmää ja tämä on osoituksena siitä, että me todellakin haluamme panostaa jatkossakin tähän Euroopan laajuiseen ammatinharjoittajien liikkuvuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Battle. Yksi minuutti. Kiitokset Kiitokset tästä kiivasta keskustelusta. Yhteen asiaan halusin palata, jonka Schön otti esille. Kukaan ei ole sitä kommentoinut. Nimittäin jos ajatellaan tätä kynnysarvoa yhteiselle foorumille, koska kyllä meidän varmasti pitäisi huolehtia siitä, että jos ajatellaan tätä uutta kynnysarvoa uudessa lainsäädännössä, niin sitten ei voisi käydä niin, että jäsenvaltioissa sitten vähennetään tätä koulutuksen tasoa. Ja sitten toinen asia, josta mainittiin, niin koskee tätä koulutusaikojen rinnastettavuutta. Meillähän on erilaiset mittapuut eri maissa, vuosia, mm, lukukausia ja vuosia, tuntejakin on käytetty hyväksi, eli tässä pitää päästä kyllä yhteisymmärrykseen niistä. Ja sitten vielä arviointi ja läpinäkyvyys Sehän edellyttää sitä, että meillä oli sellainen prosessi, jossa jatkuvasti voitaisiin tehdä arviointia ja että esimerkiksi voidaan myöskin huolehtia siitä, että uusien koulutusten osalta jäsenvaltioiden pitäisi sitten ilmoittaa EUlle. Jos siis joku aloittaa koulutuksen, niin tietää sitten, että jos on tarkoitus tehdä työtä jossain muualla, niin että voiko sitten saada oman ammattipätevyytensä tunnustetuksi. ja seuraavana edustaja Schön. Kiitoksia. Ihan lyhyesti pari lisähuomiota. Terveysvaliokunnan edustaja ei valitettavasti tänään päässyt paikalle, mutta hän halusi korostaa sitä, että sen kesto on riittävä, niin kuin kollega Bartel totesi. Kollegani totesi, että on erittäin tärkeää, että koulutuksen pitäisi olla vähintään viiden vuoden mittainen tai vähintään viiden tuhannen kontaktiopetustunnin pituinen terveydenhuoltoalan tutkinnoissa. Me olemme puhuneet tässä muun muassa apteekkareiden ammattipätevyyksien automaattisesta tunnut, tunnustamisesta. Me tiedämme, että tällä saralla tietystä jäsenvaltiosta löytyy vielä tietynlaisia monopoleja, joten meidän tulisi tähän vielä paneutua kriittisesti ja konsultoida talousasioista vastaavaa me Kiitoksia. Kiitoksia Schön sitten kollega Haabo. Ehkä nyt pitäisi esittää loppupuheenvuorot niin, ettei tämä ö, aikataulu ylity liikaa. Eli niin, puheenvuoro takaisin teille sinne niin, että voitte sitten jakaa puheenvuorot. Olkaa hyvä. Well, thank you very much, Chairman. Yes, I'm... Paljon kiitoksia. Pahin pelkään, että meillä ei ole aikaa enää, koska lopun hetki on lähestymässä. Hyväksyisivätkin seura- hyväksyisivätkö seuraavat puhujat sen, että puheenjohtaja olisi vain kolme minuuttia neljän sijasta. Ja seuraavaksi Jürgen Tietje, jonka jo olen esitellyt DG Marktin johtajaksi, joka on vastuussa äh, ammattiharjoittajan vapaasta liikkuvuudesta. Ja sitten lopuksi Clarkin esittelijämme esittää keskustelun ydinkohdat. Ja sitten puheenvuoro teille loppusanoja varten. Jürgen Tietje. Äh, Kiitoksia. No, meidän valiokuntamme, tai komissio pitääkin hyvänä tätä keskustelua täällä ja myöskin Saksan liittopäivillä. Ja tämä keskustelu on osoittanut sen, että tässä on paljon tärkeitä, mutta joskus myös hankalia kysymyksiä. Omassa puheenvuorossani haluaisin pitäytyä vain kolmessa asiassa. Ensinnäkin tämä eurooppalainen ammattikortti. Tämä on tärkeä hanke ja on hyvä, että tuette sitä Ongelma liittyy siihen, että miten tähän saakka jäsenvaltiossa on toiminut näiden ammattipätevyyksien tunnustamisen kanssa, jos tämä on tapahtunut hyvin repeästi, niin mikä siinä, mutta joskus nämä vastaanottavat valtiot kyllä, niin eivät ole pitäytyneet direktiivin säännöissä. Ja ammattikortissaan ei pitäisi käyttää tätä lähtömaa-ajatusta, vaan sen pitäisi edistää tätä eurooppalaista dynamiikkaa. Toinen kysymys, joka tuli monta kertaa esille, koski tätä koulutuskehystä Euroopassa. Ja tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että tällainen eurooppalainen koulutuskehys on instrumentti, joka koulutusalalla on tullut mukaan neuvostojen parlamentin suosituksella 2008, mutta tässähän toimitaan sisämarkkina e, yhteyksissä, eli ei voida tuosta vain koulutuskehystä siirtää tietenkään sisämarkkinoille. Käytännössä tähän liittyy paljon kysymyksiä. Komissio on pyytänyt selvitystä, joka esitellään tämän kuun lopulla. Ja sitten kolmanneksi haluaisin vielä esittää yhden huomion tästä osittaisesta pääsystä ja täydellisestä pääsystä. Tietenkin paljon kritiikkiä on esitetty, mutta toisaalta haluaisin sitten osoittaa myöskin pari muuta ajatusta, jos otetaan vaikka Saksasta tarhaopettaja, joka menee vaikka Alankomaihin, tai sitten saksalainen snowboard-opettaja menee Ranskaan, tai sitten ehkäpä saksalainen insinööri, joka menee Espanjaan. Niin jos ei saada osittaista pääsyä, niin silloin nämä ihmiset eivät voi mennä tuonne toimimaan noihin muihin maihin. Eli Eh, sen takia me haluamme, että tästä asiasta tulisi lainsäädäntöehdotus tämän vuoden lopulla ja toivottavasti tätä hyvää keskustelua voidaan sitten siinä vaiheessa jatkaa. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed, Mr. TJ, and also for being uh, very... Kiitos herra TJ. Kiitos myös siitä, että puhutte nopeasti. Ja lopuksi Intervaliokunnasta esittelemme Emma Clarkin. No, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille jotka ovat kantaneet kortensa kekoon Berliinissä ja Brysselissä. On fantastista, että olette niin omistautuneet tälle aiheelle, että tunnette aiheen hyvin ja olette sen Saksan puolella pohtineet asiat läpi. On todella tärkeää, että painottaa jäsenvaltioiden roolia tämän direktiivin tehokkaassa täytäntöönpanossa. Ja niiden täytyy osata riittävästi itseluottamusta tämän tunnistamisjärjestelmän käyttämiseksi. Meidän on tehtävä tästä järjestelmästä virtaviivaisempi, käyttäjäystävällinen ja mahdollisimman äh, vähän monimutkainen, että ihmiset voivat käyttää hyväkseen ammattipätevyyteen ja liikkua sen myötä rajan yli. Tästä täytyy tunnistaa myös poliittinen prosessi ja pitää huolta, että koulutusjärjestelmä äh, tunnustaa nämä kaikki kurssit meidän, tässä on paljon sisältöä, joka täytyy saada johdonmukaiseksi. Tämä on valiokuntamme prioriteetti, myös komission herra Barnierin prioriteetti, jotta sisämarkkinat saataisiin kasvamaan. Ammattikortin suhteen meidän täytyy perehtyä tähän e-korttiin. Olen iloinen, että komissio viittaa siihen e-korttina, ei sähköisenä ammattikorttina, eikä sitä fyysisenä ilmentymänä. Tämähän on vapaaehtoinen järjestelmä, josta olisin mielelläni nähnyt äh, kustannustehokkuusarvioon, vaikutusarvioon. Arvostan teidän kommenttejanne. Tämä on ollut oikein informatiivista. Kiitos, että käytitte tähän aikaanne. Good. Well, thank you very much. Just some short closing words from me. I... Ja, ihan loppusanat minulta kiittäisin esittelijää, kaikki osanottajia ja erityisesti Jörgen DJ, joka työskentelee läheisessä yhteistyössä kanssamme. Ja varmasti kuulee teidän tässä valiokunnan kommentit. Haluan kiittää parlamentin te- teknistä henkilökuntaa ja tulkkeja. Me ovat työskennelleet tämän uuden teknologian kanssa. Mikä jännittävintä, tämä, tämä palvelu tarjotaan internetin kautta, eli tämä on hyvin esteetöntä saavutettavaa teknologiaa. Totta kai tähän vaaditaan vähän laitteistoa, mutta kuulisimme mielellämme teidän kokemuksistamme, koska mielellämme toteuttaisimme tämän vielä uudestaan teidän ja muiden parlamenttien ja valiokuntien kanssa. Joten kiitos, että teette tätä uraa uurtavaa työtä kanssamme ja teknologisena valiokuntana on, olette ihan oikea valiokunta pioneerityössänne poliittisen viestinnän edistämiseksi. Kiitos siis Saksan valtiopäivien valiokunnalle ja ilolla annan puheenvuoron herra Hintskelle loppukommentteja varten. Haben Sie nochmals herzlichen Dank vielä kerran oikein paljon kiitoksia kollega Haavor siitä, että annatte minulle mahdollisuuden esittää vielä nämä loppupuheenvuorot. Minäkin haluaisin kiittää tulkkeja erinomaisesta työstä. Ja tämäkin on ollut osoituksena siitä, että he ovat os pystyneet osoittamaan, että he ovat ammattipätevyyden tasolla. Me olemme yhtä lailla tyytyväisiä tähän tarjottuun palveluun, kuten tekin siellä. Eli tässä ajamme samaa asiaa. Keskustelu on ollut hyvin valaiseva, uusiakin aspekteja on tullut päivän valoon ja minä uskon, että se antaa valiokuntakäsittelyyn erinomaisen pohjan. Ja toteaisin vielä sen verran, että juuri se, mistä me vastaamme teknologiavaliokuntana ja mitä me olemme tänään tehneet yhdessä teidän kanssanne, niin tätä tulisi jatkaa meidän kesken, mutta myöskin muiden valiokuntien kesken. Näin voimme nopeasti keskustella ongelmallisista kysymyksistä. Ja lopuksi vielä seuraava huomio. Kollega Tiitske, te viittasitte ammattikorttiin, sitten tähän eurooppalaiseen pätevyyskehykseen ja osittaiseen pätevyyteen. Mielestäni tässä on tiivistetyssä muodossa kerrottu, mistä loppujen lopuksi on kyse, jotta voidaan varmistaa, että eurooppalainen kansallinen ulottuvuus huomioitaisiin. Ja tästäpä syystä voinkin toistaa kollegamme Clarkinin huomautuksen. Eli hän toivoo, että eurooppalainen ammattikortti olisi yksinkertainen ja kaikkea muuta kuin byrokraattisesti tarjolla oleva väline, jotta eurooppalaiset voivat nauttia Euroopasta, koska se muuttuu vähemmän byrokraattiseksi kuin aikaisempina vuosina. Oikein paljon kiitoksia ja jään jo mielenkiinnolla odottamaan seuraavaa kokoustamme. So there was a spontaneous round of applause for our side, so I think we now say goodbye to you for the moment spontaanit aplodit meidän puoleltamme ja hyvästi teille. Meillä on äänestys. Paljon kiitoksia, että jaoitte tämän ajan kanssamme.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 Uh, so, colleagues, could we, um, after I, what I thought was very successful and indeed a very exciting... Kiitos kollega. tämä oli erittäin onnistunut ja jännittävä uusi mahdollisuus. Kiitokset merkittävästä panoksestanne. Ja toivottavasti koette, että meidän pitäisi tehdä tätä uudestaan. Tämä oli erinomaista. Which we can uh, organize with other parliaments, so um, thank you. Tätä voidaan järjestää muiden parlamenttien kanssa. Paljon kiitoksia siitä. Nyt äänestykset, mutta ensin muodollisuudet. Minun täytyy muodollisesti aloittaa uusi kokous. Tämä kokous Bundestagin kanssa oli erityiskokous. Hyväksytään esityslista, joka on jaettu teille. Käykö esityslista kaikille? Onko täällä mitään aikaisempia pöytäkirjoja hyväksyttävänä? Ei. Me olemme verkossa, jos ette ole täällä aikaisemmin ja kuulleet tätä. Ja IMKON uusi uutiskirje äh, on viime viikolta. Se on saatavalla täältä. Ja verkkokuulijat voisivat myöskin liittyä IMKON ystäviksi verkkosivuilla ja saada tämän sitten sähköposti postilla. Ja voitte myöskin jakaa tätä vierailijoille, ne ottakaa useampi kopio täältä. Ja nyt siirrymme Clarkinin mietintöön ja sen äänestyslistaan. Alun perin tarkoitus ei ollut ä, äh, tarkoitus äänestää tämän Bundestag äh, kokouksen jälkeen, mutta tämän sähkökatkoksen vuoksi se on siirtynyt tähän ja nyt puheenvuoro Rama Klaakinilla esittelijänä. Haluatteko sanoa jotain ennen äänestystä? Thank you, Chairman. Um, as you... Kiitos. No, koskapa me olemme sitä keskustelleet koko iltapäivän ja aika paljon viime kuukausinakin, niin ihan lyhyesti vain. Haluaisin esittää kiitokset varjoesittelijöille. On ollut mukava tehdä töitä teidän kanssanne. Ja olen hivenen surullinen nähdessäni, että on tullut vielä erillisen äänestysten pyyntöjä ihan viime hetkellä, koska minä luulin, että olimme tehneet tässä yhteistyötä tässä valiokunnassa, että olemme saavuttaneet yhteisymmärryksen. Mutta toivotaan nyt, että saadaan ainakin muistaa kysymyksistä sitten enemmistön tuki niin, että voimme saada sitten voimakkaan tuen ja selkeän viestin komissiolle. Good. Well, thank you very much indeed for... Hyvä. Kiitoksia kovasta työstänne tämän mietinnön parissa. Aloitetaan äänestys välittömästi. Jos sopii, aloitetaan elektronisesti tarkastaaksemme, ketkä ovat paikalla ja täsmäävätkö luvut. Joten kompromissi, tarkastus yksi äänestys alkaa. 30 korttia, 31 korttia, 32. Onko kaikilla kortit? 32 äänesti. Äänestys on päättynyt. 32 kannatti kompromissia. Kaikilla ryhmillä on oikeat määrät ihmisiä. Eli kompromissi 1 hyväksytään selkeästi. Tarkistus 19 Greg puolesta vastaan hyväksytty. Then we go to employment committee. Työllisyysvaliokunnan ykkönen puolesta vastaan hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan kakkonen. Äänestys alkaa työllisyysvaliokunnan tarkistuksesta kaksi. Ja päättyy rohkaisin teitä vähän rapsakammin nappeja painamaan. Se on siis 26. siis alkaa. Äänestys on päättynyt. Jälleen joku on ollut hidas. Sillä olisi voinut olla merkitystä. Se hyväksyttiin 16 puolesta 15 vastaan. Tarkistus 21 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Aloitetaan äänestys. 20 äänestys alkaa. Tämä on lisäyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaa hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan hyväksytty. 29 Äänestys alkaa 29. Ja on päättynyt. Hyväksytty. Työllisyyden, työllisyysvaliokunnan tarkistus 4 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkastus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompro- tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaa hyväksytty. 45 puolesta vastaan hyväksytty. Ympäristövaliokunnan seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Envi raukesi, kun 45 hyväksyttiin, eli 46 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Tarkistus 51 puolesta vastaa hyväksytty. 52 puolesta vastaa selkeästi hylätty. Kompromissitarkistus 7. Ja tästä on pyydetty kohta kohdalta äänestystä vihreiden suunnalta. Kaikkien äänestyslistalla äänestetään seitsemän osa yksi puolesta vastaa hyväksytty. osa kaksi puolesta vastaa myöskin hyväksytty. Tarkistus 54. Ei, Envi 14. Envi 14. Puolesta vastaan hyväksytty. 57 puolesta vastaan hyväksytty. 58. Äänestys alkaa 58. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 59 puolesta, puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 60 on vedetty pois. Siirrymme 61 puolesta vastaan. Hyväksytte 62. Äänestys alkaa 62. Ja päättyy 19.14 hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan hyväksytty selkeästi. Joten siirrymme tarkistukseen 70. 70. Sitä kohta kohdalta äänestys. Äänestetään tarkistus 70 osa 1. Äänestys alkaa. On päättynyt. Hyväksytty. 70 osa 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tehdäänpä tarkistus elektronisesti. Osa kaksi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Kyllä, selkeästi hyväksytty. Ja tarkistus yhdeksään joka on kolmessa osassa. Ja sen näkyy äänestyslistasta selkeästi. puheenjohtaja sanoi, että näitä kohta kohdalta äänestyksiä ei tulisi enää käyttää jatkossa, vai oletteko eri mieltä, eli että voisimme jatkaa samalla tavalla kuten tähänkin mennessä? Well, I think I'm entirely in the hands of the group. Minä olen aivan ryhmän käsissä tässä asiassa. John Downs, siis sihteeristä johtaja, mielellään kuulee ryhmiä. Ehdotan, että Strasbourgissa ryhmien neuvonantajat keskustelevat asiasta, ei jos he päättävät, että kompromissitarkistuksista ei äänestä kohta kohdalta, se heidän kantansa käy minulle. Sanoisin, että meidän täytyy taata että kohta kohdalta ja Elsäänestysten aikataulu pysyy kurissa ja ettei tule tällaisia viime hetken pyyntöjä. Eli näin on sovittu esittelijän ja muiden kanssa. Evelyn. Äh, Minusta tuntuu, että nämä kompromissiehdotukset tulevat hirveän myöhään ja pitäisi kyllä olla riittävästi aikaa tutustua niihin. Joku poliittinen ryhmähän voi olla eri mieltä osasta kompromissiehdotusta ja sitten pyytää vielä erillistä äänestystä. Niin, että minä en kyllä meidän oikeuksiamme lähtisi leikkaamaan enempää kuin tarpeen. Ja ei saisi kyllä tulla liian usein tällaisia eh, tilanteita, että on erilliset äänestykset. Eli tästä varmasti pitäisi keskustella – koordinaattorien kanssa ja meillä pitäisi edelleenkin olla tämä vapaus jatkossa. Haluaisin täsmentää, että pyysimme kohta kolta äänestystä, koska kompromissi tuli perjantai-iltana. Meillä oli hirveän vähän aikaa perehtyä asiaan aamulla. Ymmärrän, että ihmisellä on näitä... Minä seuraan ryhmää tässä. Minulle käy hyvä lopputulos, vaikka viime hetkellä täytyisi vähän tuunatakin. Eli jaot äänestyslistan mukaisesti, ne on jämptisesti ilmaistu. Sitä ei mitään toraa syntyne. Kompromissi 9 osa 1 puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan osa kaksi selkeästi hyvä, hylättiin, osa kolme puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 81. siis alkaa. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. 84. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 86 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten äänestys alkaa näistä seuraavista tarkistuksista. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 10 puolesta hyväksytty. 11 puolesta hyväksytty. 94 puolesta vastaan hyväksytty 95 ja se, seuraava samanlainen puolesta vastaan hyvä, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta hyväksytty. Tarkistus 100 vastaan puolesta hyväksytty. 103 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 15 jälleen kohta kohdalta. Ei, puheenjohtaja korjaa 13. Kompromissi 13 osa 1 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan hyväksytty. 109. 109. 109 äänestys alkaa. Päättyy. Äänestys päättyy. 17. 16 puolesta 17 vastaan. 110. Äänestys alkaa. The vote's closed. Päättyy. Hyväksytty. Um, now we go to 111. 111 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraava. 12 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 114 puolesta vastaan hyväksytty. 116 puheenjohtaja korjaa. 115. 115 puolesta vastaan hyväksytty. 116. Äänestys alkaa. 116. Votes closed. Päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 180. 118 äänestys alkaa. 118 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä 17.15. 117 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty 22 raukeaa. 119 puolesta vastaan selkeästi hylätty. Kompromissi 14 kahteen jaettuna. Osa 1 puolesta vastaan hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Nyt tarkistus 123. 123 puolesta vastaan hyväksytty. 125 puolesta vastaan hyväksytty. 126 raukeaa ja työllisyysvaliokunnan 31 myös. Ja nyt kompromissi 15. Osa 1. Puolesta vastaan hyväksytty. Osa 2. Puolesta vastaan hylätty. Sataneljäkymmentäkolme seuraavaksi. Aika pitkä loikka eteenpäin. Turuselta tarkistuspuolesta vastaan hyväksytty. Sinne ja viisi puolesta hyväksytte yksi, kaksi, kolme puolesta vastaan hyväksytty. Envin johdetaan saan yksi puolesta vastaan hyväksytty. 5. Envi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Envi 8 puolesta hyväksytty. 4 puolesta vastaan hyväksytty. 5 hyväksytty. 6 Äänestys alkaa kuudesta. The vote is closed. Oh, we've got Scott Joplin as well. That is um, rejected. Scott Joplin ja taustaksi tuo hylättiin seitsemän puolesta vastaan. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan. Hyväksytty yhdeksän. Äänestys alkaa. Päättyy. Kahdeksantoista neljätoista hyväksyttiin. Tarkistus 10. Vastaan hyväksytty. 11. Puolesta. Vastaan hyväksytty. 12. Puolesta. Vastaan hyväksytty. 13. Puolesta. Vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. Envi johdatosa A puolesta vastaan hyvä, hylätty selkeästi. Envin. Voidaanko nämä ottaa nipussa vai ei? Ei sitten. Mennään nopeasti. Envi B puolesta vastaan. Hyväksy. Envi C puolesta vastaan hylätty. D. Äänestys alkaa. The vote is closed. That's rejected. Hylätty. E. Puolesta. Vastaan. Hylätty. F. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. G puolesta vastaan hylätty. H puolesta vastaan hylätty. I puolesta hylätty. Paljon kiitoksia. Ja nyt loppuäänestys esitysluonnoksesta nimen elektronisesti. Äänestä saa. So uh, the vote is closed. Uh, and that is carried by 32 votes in favour and one abstention. So thank you very much indeed, Mrs. Mc... 32 puolesta yksi tyhjää. Paljon kiitoksia Roma Clarkin. Erinomaista työtä. Ja kuten olemme tehneet aikaisemminkin, ryhmät ovat pyytäneet olevan roolin mietinnöstä tätä keskustelua täysistunnassa ja varmasti teille käy, että keskustellaan asiasta samalla tavalla täysistunnassa, koska tämä on yhtä tärkeää. Poliittiset ryhmät varmaan keskustelevat tästä päätöksestä. Seuraava äänestys on herra Trianta Filidiksen mietinnöstä. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi. Haluatteko sanoa jotain ennen äänestystä? τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν υποβάλει... Niin, hyvät kollegat, ne, jotka ovat jättäneet tarkistuksia, niin kiitokset. Tämä on hyvin täydentänyt mietintöä ja kiitokset myös valikunnan sihteeristölle, ryhmien henkilökunnalle, varjoesittelijöille ja kaikille muillekin, jotka ovat osallistuneet tähän työhön tämä on johtanut filosofisiin keskusteluihin. Ja sen takia tähän jätettiin varmaan 128 tarkistusta. Ja siltä pohjalta niin olemme koettaneet nyt sitten tehdä kompromissiehdotuksia. Ja tämä varmasti sitten tekee tästä hyvän mietinnön loppu, loppujen lopuksi. Oui, euh, merci, monsieur le président. Euh, je voulais... Kiitoksia. Äh, haluaisin myös kiittää herra Triantafididestä hyvästä yhteistyöstä. Haluaisin vain esittää yhden lyhyen kommentin. Olisi hyvä, jos voitaisiin äänestää minun ehdotukseni 47 osasta, koska minun mielestäni tämä osa äh, tätä 47 ei ole tullut katetuksi kompromissilla numero kolme. Eli olisi kiva, jos voitaisiin äänestää näistä viimeisistä sanoista 45 osessa, eli après avoir voté l'amendement compromis numéro Whilst not ja niin edelleen. Eli sen jälkeen, kun ollaan äänestetty kompromissista numero kolme. No Sopiiko tämä esittelijälle? Okei, Okay, well, is no... Ilmeisesti kukaan ei tätä vastusta, joten voisitte jo toistaa se sitten vielä myöhemmin, kun pääsemme kohtaan. No niin, äänestyksiin. Can I ask both... Eli 35. Toivoisin nyt, että voidaan vähän kiihdyttää. Eli ne, jotka äänestävät puolesta, tiedämme, että te kyllä olette nopeita. No niin, siis ne, jotka äänestävät puolesta vastaan, Ähm, hyväksytty 36 puolesta vastaan hylätty. Sitten pitääkö nämä molemmat hoitaa? Sitten 38 hyväksytty 37 lisäyksenä. Äänestys alkaa. hylätty. Sitten 40. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty myös. 39. Puolesta vastaan hyväksytty. Ekon kaksi lisäyksenä puolesta vastaan hyvä, hyväksytty. Sitten kompromissiehdotus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten suoraan 188 Robert Short hyväksytty, Ekon 19 puolesta vastaan hyväksytty, 20 Ekonilta puolesta vastaan hyväksytty, kompromissiehdotus 3 puolesta hyväksytty. Sitten tarkoitus 46, eli tämä McGrippin sanamuoto lisää lisäsanan muodosta 45. 45, yes. No, 45. Siis 45, eli hetkinen uudestaan. Siis Le Grip on ehdottanut, että hänen 45 tulisi osa tekstistä mukaan. Voisitko lukea sen vielä? Sinä lukaisit sen äsken. Eli lisäyksenä kompromissehdotus kolmoseen. Hän ehdottaa siis, että viimeiset sanat hänen tekstistään, että niistä siis äänestettäisiin. Siis ei koko 45. Eli lisäys täydentävä teksti 45 And Mrs. supplement is carried. Tämä lisäys on hyväksytty. Sitten äh, tarkistus 54 syvään puolesta vastaan hyväksytty. Ekon kolme lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissiehdotus neljä puolesta vastaan hyväksytty. Eli siirrytään kompromissiehdotus viitosen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 62 ja 63 tarkistukset lisäyksinä. Äänestys alkaa. 62 ja 63 lisäyksenä äänestys alkaa päättyy. Päättyy. Joku oli taas Matti Myöhäinen hylätty. Sitten 41 va- puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 65 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissiehdotus 6 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten siirrytään tarkistukseen 71. Ja siihen tulee suullinen ää, täydennys. Näette sen sieltä. Eli 71 ja suullinen lisäys. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tämä seuraava raukeaa. Seuraavaksi 73 head. Äänestys alkaa 73. Päättyy. Hylätty. 14 puolesta 19 vastaan. Sitten kompromissi 7 hyväksytty, eli silloin siirrytään 81 puolesta vastaan hyväksytty. 82 puolesta vastaan hyväksytty. 83 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten mitä? 80 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 vastaan 16. 33 yhteensä. Niin, sitten kompromissi 8. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 9. puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 84 ja siitä tulee kohta kohdaltaan äänestys EPPn pyynnöstä. Eli osa yksi, äänestys alkaa 84 osa yksi Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 vastaan 12. Sitten osa kaksi Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 94 puolesta vastaan hyväksytty. 72 puolesta. Tarkistus 72. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 95. Puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 97. Äänestys alkaa. Hylätty. 96. Tämäkin lisäyksenä siis raukeaa. 98 Greek äänestys alkaa. Hyväksytty. 99 puolesta. Tarkistus 99 vastaan. Hyväksytty. 100 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 102. Äänestys alkaa. päättyy, hylätty. Sitten 101, eli Ekon 22 puolesta vastaan hylä, hyväksytty. Ekon 23 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 24 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissiehdotus 10. Kohta kohtalta äänestys EPPn ja Ekaran pyynnöstä. Eli 10 kohta 1 puolesta vastaan hyväksytty. Kak, kohta 2. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Eli sitten siirrytään ekon 12 lisäyksenä. Ekon 12 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 109D. Legrip ja Schwab. Äänestys alkaa 109. Päättyy. Hyväksytty. 19 vastaan 13. Eli kaikki muut silloin raukeavat. Eli sitten siirrytään tarkistuksesta 18 heiniltä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten siirrytään kompromissiin 11 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 124 hyväksytty. Sitten 100 125 ja 126. Ai niin, nekin olivat osa kompromissia. Eli silloin 133, 134, 135 poistopyyntö 133, 134, 135 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksyt. Eli kaikki muut tähän kohtaan raukeavat. Silloin siirrytään 140. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 170. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 141, 142, 143. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Eli 144 raukeaa. Ja kaikki muutkin, niin nehän olivatkin sitten kompromissiehdotus 11. Eli nyt 147 puolesta vastaan hyväksytty 148. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ekon kuusi. Puolesta vastaan hyväksytty. Ekon yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Ei, Ekon yhdeksän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Ekon kymmenen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ekon 16. Äänitys alkaa. Ekon 16. Päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 149. Rosfor. Puolesta vastaan. Hylätty. 150. Puolesta äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja silloin muut tarkistukset raukeavat, eli sitten siirrytään 153 Rochefort edelleen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 157 head puolesta 157 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Äänestys alkaa. Kompromissi 12. Päättyy. Hyväksytty. Eli silloin siirrytään kompromissiin 14 Kirjakos. Like to say that uh, we reached the compromise here. Niin. Me saimme kompromissin aikaiseksi, mutta viime hetkellä tuli sitten kohta kohdata äänestyspyyntö ja minulla ei ollut enää mahdollisuutta saada uutta kompromissia aikaiseksi. Ehkäpä sananmuotoa muuttamalla voitaisiin kompromissi saavuttaa. Jos tämä kohta kohdata äänestys menee läpi, niin se tarkoittaa sitä, että tästä otetaan pois tärkeitä asioita, jotka mielelläni näkisin tässä tekstissä. Halusin tämän siis ottaa esille, että ongelmia syntyi kun viime hetkellä tällainen pyyntö esitettiin. Okay, well, I think at the moment the EPP... No tällä hetkellä. Siis EPP pitää kiinni omasta suositukseen. Eli te sitten halua muuttaa sitä ja täydentää myöhemmin täysistunnossa. Siis täydente täysistunnossa, eli peruutatte pyydön kohta kohtalta äänestyksestä. Vai täysistunnossa siis. Mitä te oikein haluatte tehdä? Maintain your split vote, all right. Jätte kiinni kohta kohtalla äänestyksestä. Eli tätä täytyy sitten koettaa täysistunnossa, mutta sitten joka tapauksessa tässä nyt on nämä kohta kohtalla äänestykset eri sanoista. Eli osa yksi, eli puolesta hyväksytty, osa kaksi. Tästä koneäänestys. Uh, the vote is closed. Päättyy päättyy. Hylätty. Joten sitten siirrytään tarkistuksesta 167 lisäyksenä esittelijältä. Puolesta äänestys alkaa. 167, 167 Eli 167 lisäyksenä kompromissiin äänestys päättyy. Hyväksytty. 166 puolesta vastaan hyväksytty. 168 puolesta vastaan hyväksytty. 169 lisäyksenä puolesta äänestys alkaa. 169 hyväksytty, Hyväksytty. Tarkistus 171. Repo. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 173. Se olisi lisäys, mutta kun ensimmäinen osa on hylätty. Tehdään se kuitenkin. 173 puolesta vastaan hyväksytty. 172. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 174 Äänestys alkaa. 174. Päättyy. Hylätty. Ekon 13. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 175. Puolesta vastaan hyväksytty. Eli 176 raukeaa. 177 puolesta 277 äänestys alkaa. 177 puolesta 177 vastaan. Hyväksytty. Koska 176 raukesi. 178 motti puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 179 puolesta koneäänestys. 179 äänestys alkaa. Hylätty. Sitten 180 puolesta vastaan hylätty. 181 puolesta vastaan hylätty. 182. 182. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylä, hyväksytty yhdellä äänellä. Eli sitten äh, Ekon 18 lisäyksenä Revon tarkistuksen äänestys alkaa äh, Ekon 18. Päättyy. Hyväksytty. Eli sitten äh, kohta 26, ekon 26. Äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. Ekon 27 Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty myös Ekon 28 lisäyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Myös hyväksytty. Tarkistus 183. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 184 puolesta vastaan hyväksytty. 186 puolesta vastaan hylätty. Nyt 185 Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Eli sitten 187 vissiinkin raukeaa. Ei. Se oli lisäys. No niin, 185 voidaan sitä äänestää lisäyksenä. Puolesta. Selvä puolesta vastaan tyhjää tästä pitää äänestää koneella 187, siis lisäys Heediltä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. No niin, sitten johdonto osaan Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. No mikä sitten? 13. 13 puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 4 puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkitus 15 puolesta vastaan hyväksytty tarkoitus 16. Äänestys alkaa 16. Päättyy. Hylätty. Sitten 17. Puolesta vastaan hyväksytty. 19. Äänestys alkaa 19. päättyy, hylätty, 18 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Sitten kompromissi 1 puolesta. Aha, kohta kohdalta. Niin selvä. Kohta kohdalta äänestys, eli koko teksti ilman sanaa rights, oikeudet puolesta vastaan. Hyväksytty. Eli silloin osa kaksi, sana rights, oikeudet äänestys Päättyy. Hylätty. Eli sitten siirrytään tarkistuksen 25 puolesta. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja sitten Ekon 17 lisäyksenä. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkastus 26 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkastus 27 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkastus 28-30 samanlaiset lisäyksinä Eli 28-30 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Sitten johdantosan kappale I31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty. 34 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Tarkistus viisi. Puolesta vastaan hyväksytty tarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty 7. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Eli nyt sitten lopullinen äänestys koko mietinnöstä. Eli Tämä tehdään koneäänestyksellä. Äänestys alkaa koko mietinnöstä. Päättyy. Eli 23 puolesta, ei yhtään vastaan, 10 tyhjää. Kiitokset, kirjakos. Tässä on vielä vähän hommaa ennen täysistuntaa. Sitten Kepa. Kiitokset Malcolm. Ryhmäni pyysi, että äänestyksen päätyttyä minun tulisi esittää äänestysselitys, eli miksi äänestimme tyhjää. Sinänsä tämä on ihan hyvä teksti, ja olisimme olleet valmiita hyväksymään sen, koska sitä, siihen on uhrattu paljon hyvää työtä, mutta sieltä puuttuu monia olennaisia seikkoja, jotka äänestyksen myötä menetettiin. Ensinnäkin lasten suojelun liittyvä aspekti on karsittu tekstistä konservatiivien ja liberaalien äänin. Sitä emme voi hyväksyä. Sitten toinen perustelu. Täältä poistettu kaikki viittaukset sosiaalisiin oikeuksiin, kuten työoikeuksiin, joten tästäkään syystä emme voi tätä tekstiä hyväksyä joten kotitöitä vielä riittää ennen täysistuntokäsittelyä ja näistä syistä pidättäydyimme äänestämästä, koska me emme halua, että täysistunnossa käsitellään tällaisia puolittaisia tekstejä, tietynlaisia tekeleitä. Kiitoksia. Well, thank you very much. Uh, well, I hope that we can... Paljon kiitoksia. No toivottavasti voimme jatkaa hyviä keskusteluja, saadaan sitten kunnon enemmistö tämän taakse. Ja sitten Schwab. Kiitoksia, EPP äänesti tämän puolesta, vaikkakaan kaikkea toivomuksiamme ei tästä tekstistä löydy, mutta toivottavasti nämä avoinna olevat kysymykset saadaan vielä ratkaistua, mitä tulee työntekijöiden oikeuksiin ja muihin tärkeisiin asioita, niin niitä ei voida ratkaista kuluttajastrategian kautta mutta ja tästäpä syystä me keskityimme näihin olennaisimpiin kysymyksiin. Kuten sanottu, me emme voi kaikkea hyväksyä, mutta silti hyväksymme tämän kokonaisuuden ja ehkäpä keskustelujen kautta löydämme vielä muutamat kompromissit. Kiitoksia. Well, I rely all of you, I'm sure, on your... Luotan teidän normaalin hyvään harkintaan, että tulossa olisi erinomainen. Tämä on tärkeää. No, tämä olisi myös virstanpylväs valiokunnan strategisessa työssä on tärkeää saada hyvä enemmistö tälle. Muut eivät välttämättä muuten kuuntele meitä. Ja nyt Koratsabiltin mietintö, lausunto ympäristövaliokunnalle ruokahävikin välttämiseksi. Annan puheenvuoron esittelijälle, että hän kertoo, missä mennään. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on ollut suur, suuri ilo työskennellä tämän lausunnon parissa ja arvostan kollega tänne innostunutta tukea. Tämä on vahvistanut meidän sitoutumista voimme yhdistämiseksi enemmän mielipiteiden luomisessa kuin lainsäädäntönä äh, hävikin vähentämiseksi. Tässä me haluamme antaa kuluttajille lisää valtaa pikemminkin, että itse säätelisimme. Kerromme eurooppalaisille, että teidän käyttäytymisenne keittiössänne ostoksilla – ravintolassa syömisessä, ruoan säilyttämisessä, jääkaapin lämpötilassa voi vaikuttaa ja aikaan saada myönteisen muutoksen kestävän kuluttamisen kannalta. Ja tällainen moraalinen perusta meille tärkeää aikana sekä talouden, yhteiskunnan että elintarviketurvallisuuden haasteet kohtaavat meitä ja pyydämme, että sidosryhmät käyttäytyisivät vastuullisemmin. Kysymys on paljon käytänteiden vaihtamisesta, parhaiten käytänteiden jakamisesta, lasten kouluttamisessa koulusta, niin että siirtyisimme tästä muovikulttuurista tällaiseksi viljelijäkulttuuriksi ruoan makua hajoaa. Haluaisin ehdottaa jotain, joka heijastaa kollegoiden mielipiteitä tästä. Muistaanpa tapa, millä syömme täällä parlamentin ravintoloissa ja ruokapaikoissa. Ja näin näyttäisimme esimerkkiä. Hey, well, we're running a bit short of time, so we need to press on. Aika on kortilla, joten nyt täytyy kiiruhtaa. Muitakin tekstejä on vielä käsittelemättä. No niin, äänestyksiin. Uskoakseni Suullinen tarkistus on poistettu, joten siirrytään suoraan kompromissitarkistuksen yksi. Siis suullinen tarkistus on vedetty pois. Kompromissitarkistus yksi siis. Puolesta äänet vastaan hyväksytty. Ja näin pääsemmekin tarkistukseen kahdeksan, joka on laatinut kollega Charles Mose. Kahdeksan puolesta vastaan täytynee tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus kahdeksan. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty ääniin 16.16. 16. Tarkistus 10 Charles Mosen laatimana puolesta Niin siis äänestäkääpäs nyt koneellisesti. Eivätkö kaikki äänestäkään? No, äänestys päättyy. Hyväksytty. 18.14. Sitten 11. Sallimuusen laatimana puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 2. Tässä on tämä suullinen tarkistus ja korostetaan, että poliittinen ratkaisu pitäisi löytää tämän lisäys. Siis tähän alkuun niin se sopinee kaikille, joten tällä suullisella tarkistuksella täydennettynä tämä kompromissi kakkonen, se menee selvästikin läpi. Hyvä. Näin pääsemme Ryylen laatimaan tarkistuksen 19 puolesta vastaan hyväksytty, sitten 20 Heidi laatimana äänestys alkaa. Tarkistus 20 kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 3. Puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukemin. Kompromissitarkistus 4. Puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukemin. Näin pääsemme tarkistuksen numero 31 Biilen laatimana. Puolesta vastaan hyväksytty Kompromissitarkistus 5. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 6. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 7. Puolesta vastaan hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 42. Laatiana Rochefort. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 18.14. Tarkistus 43. Hedin laatimana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 18.14. Kompromissitarkistus 8. Puolesta äänet vastaan, hyväksytty selkein lukemin, ja 48 puolesta vastaan, hylätty. Näin pääsemme loppuäänestykseen tästä luonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta ei yhtään vasta ääntä. Oikein paljon kiitoksia lausunnonlaatija Koratsa Bildille. Näin päivän äänestykset on saatu hoidettua. Oikein paljon kiitoksia kaikille. Näin pääsemme keskustelemaan ensimmäistä kertaa muutamista lausunnoista. Meidän täytyy tässäkin toimia suht rivakasti, koska meidän täytyy järjestää vielä kello 18 alkaen koordinaattoreiden kokous, joten suoraan keskusteluun kollega Pittelan mietinnöstä aiheena kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat, kärjessä sähköiset viranomaispalvelut. Tämä on muistaakseni teollisuusvaliokunnan tekstiä. Tekstiin liittyvä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä varmasti voin olla lyhytsanainen. Varmasti näette, miten tämä suunnitelma voi auttaa Euroopan talouksia elpymään ja ottaa palveluita vähentämällä kustannuksia. Meidän pitäisi mahdollisimman paljon hyötyä saada tästä aloitteesta. Meidän Täytyy luoda e-hallintaa sivustoja yrityksille, jotka auttavat yritysten perustamista ja lisäävät rajat ylittävää toimintaa. Olisi myös hyvä saada paikalliset ja alueelliset viranomaiset mukaan ja tarjoamaan tietoa kuluttajille. Paikallishallinnon pitäisi olla avoimempaa ja eurooppalaisen hallituksen kaiken kaik- hallinnan pitäisi kaiken kaikkiaan olla saavutettavampaa ja tarjota enemmän informaatiota. Meidän pitäisi tarjota verkossa tietoa erilaisista hallinnollisista menettelyistä. Me pyydämme myös äh, hallituksia lisäämään e-hankinta, äh, hankintapalveluiden yhteiskäytettävyyttä, mikä parantaisi elektronisia sisämarkkinoita. Otan kaikki varjostelijoiden kommentit huomioon. Strong, who is... Niin, kollega Engström hän tässä oli periaatteessa varjoesittelijä, varjoesittelijä, mutta ennen kuin varjoesittelijät saavat puheenvuoron, niin toivottavasti tervetulleeksi Birgit Wilderin. Ehkä saatte aivan lyhyen puheenvuoron. Kollega Canietti on tietääkseni paikalla. Lykegaard ei ole paikalla, mutta Kreutzmann... Engström on paikalla. Kosnetsi, hänen puolestaan minä puhun. Joten Kalnieti varjoesittelijänä ihan lyhyt kommentti. Kiitos, yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Niin, minä olen monta kertaa sanonut, että meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voisimme poistaa tätä turhaa taakkaa. Ja tätä sähköistä palvelua käytetään toistaiseksi vielä ihan liian vähän, mutta toisaalta myöskin liian vähän portaaleja, joista tätä tietoa löytyy. Jos ajatellaan vaikka e Euroopan, niin siitä löytyy liian vähän tietoa ja siitä me olemme tietysti osaltamme vastuussa, mutta myöskin jäsenvaltiot. Ja minä haluaisin tukea sitä vaatimusta, että tulisi oma portaalinsa yrityksiä varten ja myöskin tänne yksi yhtenäinen yhteys, yhteyspistelista. Näin yritysten työ helpottuisi ja myöskin yhteistyö helpottuisi toivoisin, että tämä voitaisiin tulevaisuudessa luoda. Sitten kaupasta. Meillähän on paljon potentiaalia, jota meidän tulee käyttää hyväksemme ja kaikki protektionistiset toimenpiteet ovat vaarallisia, niitä ei saa sallia. Tulen tekemään useampiakin ö, tarkistusehdotuksia ja toivon, että sitten lopuksi hyväksymme hyvän asiakirjan ja voimme näin edistää kasvua. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Kalnieti. Kiitokset edustaja Kalnieti. Kreutzmann ei ole paikalla, mutta Lökegaardien liberaalit tulevat paneutumaan tähän. Kollega Engström. Well, uh, I think the draft opinion by, by Mr. Pitelan lausuntoluonnos on hyvä. Voin sen hyväksyä. Eikä minulla ole mitään lisättävää. Näyttää hyvältä. Thank you very much. Uh, well, Mr. Kos- Hyvä. Kollega Kosisnek esittelijän ominaisuudessa on pyytänyt kiittämään esittelijää erinomaisesta työstä. Kollega on mielissään kappaleesta kaksi, jossa viitataan byrokratian vähentämispyrkimyksiin. Kollega Kosensik vastaa tästäkin työstä läheisesti. Ja me olemme tyytyväisiä siihen, että että niin kuin te sanoitte, niin nämä sähköiset julkiset hankinnat on tärkeä asia. Ja kollega Ryylen mietinnössä tämä asia korostui. Ja meidän täytyy vain varmistaa, että korostamme tämän asian merkitystä. Erityisesti kun huomioimme, minkälainen merkitys täällä voisi olla pk-yrityksen näkökulmasta katsottuna joten tähän aiheeseen liittyen tulemme esittämään tarkistuksia, vaikka tämä teksti on muutenkin jo hyvä. Kiitokset tekemästänne työstä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Schwab, olkaa hyvä. Kiitoksia. Jos varapuheenjohtaja Pitellä on nyt näin äh, laatimassa lausuntoa, niin minä ajattelin, että ehkä on hyvä käydä kuitenkin intensiiviset keskustelut siitä, eikä vain sanoa, että se on hyvä, vaan minun mielestäni tasapainoinen äh, lausunto. Ja voisin kuitenkin kuvitella, että me voisimme vielä voimakkaammin korostaa sitä, jos valiokunta hyväksyy sen, että äh, tällaiset aloitteet voivat huomattavasti vähentää hallinnon taakkaa ja kustannuksia ja helpottavat myöskin yritysten ja kansalaisten elämää Parattavat sitä. No se on jo osittain kyllä siinä lausunnossa sanottukin, mutta minun mielestäni sitä voitaisiin vielä korostaa. Ja sitten, jos ajatellaan näitä online-portaaleja, niin kuin Solvit ja muut, niin niitä voitaisiin vielä myönteisesti tuoda esille lausunnossa. Ja sitten kolmanneksi, niin me voisimme vielä miettiä sitä, että jos vielä jo kytkettäisiin olemassa olevia verkostoja yhteen, ja näin sitten saataisiin helpompi ja yksinkertaisempi pääsy näihin kaikkiin mahdollisuuksiin ja välineisiin, joita tulee tällaista keskitetystä verkosta. Ja sitten liikkuvuus ja rajat ylittävät toimet pk-yrityksissä sen helpottuvat. Ja minusta on erityisen myönteistä se, että laatija ja varapuheenjohtaja niin on jo ollut yhteydessä mahdollisiin yhteiskumppaneisiin niin, että kehitettäisiin tällaisia portaaleja ja välineitä, mutta ehkä pitäisi kuitenkin ottaa huomioon se, että sitten jäsenvaltioiden pitää sitten ryhtyä näitä panemaan kunnolla toimeen ja näiden yhteyshenkilöiden, ja näin nähtiin jo itse asiassa palveludirektiivissäkin, että sen täytäntöönpanossa jäi pikkupuutteita kyllä. Eli tällaisetkin epäilykset voitaisiin sitten hälventää. No, on tähän muutakin, mutta kaiken kaikkiaan tämä ehdotus on oikein hyvä ja mukavaa tehdä jatkossa yhteistyötä. Thank you very much indeed, Oikein paljon kiitoksia. Niin, anteeksi arvoisa varapuhemies, en kiittänyt teitä. Niin, kollega Wilder, haluatteko lisätä vielä jotain komission puolesta? Olen joustava, joten sukuniminen voitte lausua miten haluatte. Me olemme samaa mieltä näistä prioriteeteista, jotka luonnoksessa mainitaan. Tämä on komission linjausten mukainen lähestymistapa. Tarkoituksena on poistaa byrokratiaa, lisätä online-palvelujen rajat loiminta, toimi, luonnetta, koska näin voimme myöskin vähentää byrokratiaa hallintoportaissa. Me olemme myöskin samaa mieltä siitä, että julkisia hankintoja tulisi voida toteuttaa sähköisin keinoin. Ja PEPOL-järjestelmä, joka löytyy myöskin tästä lausunnosta, toimii hyvin ja senkin avulla voidaan varmistaa, että julkisia hankintoja voidaan erityisesti online-maailmassa lisätä. No, tässä on jäänyt muutamia seikkoja, jotka ovat jääneet huomioimatta, mutta kuitenkin tarkoituksena on huomioida sekä kansalaisten että yritysten näkemykset politiikkaa luotaessa. Ja on sanottu, että e-skills taidot eivät olisi tulleet huomioitu, mutta se ei pidä paikkaansa, koska ne on huomioitu jo muissa toimintaohjelmissa. Niiden merkitys on keskeinen ja kuluttajan valistaneisuudella on keskeinen merkitys myöskin laajemmassa mielessä, kun ajatellaan tätä sähköistä sisämarkkinaulottuvuutta. Kiitoksia. Kiitoksia. Pitella saa nyt puheenvuoron varapuhemiehen ominaisuudessa. Ihan muutama sekunti vain haluan kiittää kaikkia kollegoita ja puheenjohtajaa. Minä en niinkään välitä siitä, miten te minua nimittelette, mutta tietysti Schwab oli hyvin ystävällinen ja kohtelias minulle puhuessaan. No meillä on samat tavoitteet tämän mietinnön osalta, niin kyllä minä varmasti hyväksyn sitten varmasti nämä huomautukset. Tarkoitus on tehdä Euroopasta läpinäkyvämpiä. ja tuoda sitä lähelle kansalaisia mahdollisimman hyvin, eli niin, että kansalaiset saisivat käsinsä mahdollisimman paljon tietoa ja näin voitaisiin parantaa työllisyyttä ja saada talouteen vähän vauhtia ja sitten parantaa myös reaalitaloutta. Meille, meitä syytellään byrokraattisuudesta, mutta varmasti siitä liikanimestä päästään pian eroon. Kiitos. Thank you very much. Well, according to me, your timetable, yes, is... Um, Paljon kiitoksia. Tarkistukset jätettävä 27. päivä mennessä, ensi viikon mennessä. Ja 22. marraskuuta käsittely uudemman kerran ja sitten Itressassa 19. 20. joulukuuta ja sitten täysistunto käsittely. Siellähän te saatte vielä puheenvuoron. No niin, seuraavan asian käsittelystä vastaava kollega Fox ei valitettavasti ole nyt paikalla. Tulee varmaan tuota pikaa, mutta ehkäpä varjoesittelijät voisivat alusta keskustelua tästä tärkeästä aiheesta EUn kilpailupolitiikka. Kollega Schwab kansanpuolueen puolesta ja sitten Gebhard SD puolesta Bossoi ei ole paikalla, kuten ei kukaan mukaan. Alden edustaja kollega Ryle Engström. Muita vapaaehtoisia. Kollegat ja Bromskin on paikalla. Well, the elusive Mr. Fox. Fox on edelleen kateissa. Miksi ylipäätään hänet päästettiin menemään? Just while we're doing that then, just let me... No, odotellessa ehkä muutama sananen aikataulusta säästetään sitten toisesta päästä tätä aikaa. Onko aikataulutusta ylipäätään vielä mustaa valkoisella? Eli aikataulu on tiukkaakin tiukempi, sillä 22. päivä marraskuuta on ekonvaliokunnan valiokunnan äänestys. Eli meidän tarkistukset on jätettävä ja niistä on äänestettävä 21. marraskuuta. Ja Fox sitten viisaana miehenä saa varmistaa, että nämä tarkistukset huomioidaan. Tarkistukset on jätettävä, mihinkäs päivän mennessä ne nyt pitikään jättää. And the... Niin, tarkistukset on jätettävä 26.10. kello 12 mennessä. Kollega Schwab. No nyt kun minulla on kerran mahdollisuus puhua työjärjestyksessä, niin haluaisin vielä sanoa, että tässähän nyt ei missään tapauksessa ollut toiveena se, että kiistettäisiin jotenkin mahdollisuus kompromissien tekemiseen, eikä sosiaalinen, sosiaalidemokratia tai muutakaan haluta tässä mitenkään tyrmätä. Minä halusin vain kysyä, että voisiko valiokunnan puheenjohtaja niin minun tietämättäni jotenkin keksinyt uusia sanoja työjärjestyksen, mutta ei ilmeisesti. Me vain toivomme sen, että tarkistukset kompromisseihin voitaisiin vielä myöhemmässäkin vaiheessa mahdollista kohta kohtalla äänestyksinä. Ja ehkä puheenjohtajakin voi tämän hyväksyä nähtävästi koordinaattorit, koordinaattoritkin ovat tällä kannalla. Siis halusimme vain valiokunnan työjärjestystä että se vähän tulkita. No mitä tulee minun, niin minähän tietysti poliittisten ryhmien koordinaattoreita tottelen tässä asiassa ja ihan mitä vain sovitte, niin mikäpä siinä minun kannalta, niin en minä missään tapauksessa ole valitellut mitään kohta kohtalta äänestyksistä. Niin, haluaisin vain tähän sanoa, kun minä havaitsin, että useimmat kohtakorralla äänestykset tulevat ähm, PPLtä, e EPPltä, niin ei tässä varmasti äh, tätä tarvitse muuttaa. Ei sitä menettelyä varmasti sen kummemmin tarvitse muuttaa. I mean, I don't think, as far as uh, the Joe Dunn advises me, that... Niin, minä sain tässä kuulla, että työjärjestyksen mukaisesti ei ole mitään estettä sinne, etteikö voitaisi myöskin valiokunnassa äänestää näistä kohtakohdalta äänestyksistä, mutta kompromissin kohtakohdalta äänestykset eivät ole mahdollisia täysistunnossa. Ja tämä on tietysti tärkeää, koska monet täysistunnon kompromissit ovat aika usein tällaisia sovitteluja neuvoston ja komission suuntaan niin, että mm, tietysti tiedä mitä lopullisesta tuloksesta, mutta ainakin minä voin olla joustava, että jos kerran poliittiset ryhmät ovat tyytyneet tähän ja myös esittelijä ja varjoesittelijä ovat sitä mieltä, että heitä on kuultu, niin Tietysti ö, kommentti oli ihan paikallaan, että joskus tietysti näitä viime hetken kompromisseja tulee. Ja jos näin valiokunta on niistä kiinnostunut, niin miksi nyt ei näin voitaisi toimia? Minun mielestäni tässä nyt voidaan voikia toimia ihan maalaisjärjen mukaisesti yhteistyössä, eikä minulla ole tässä mitään muuta päätöstä, vaikka tietysti Ekon valiokunnan puheenjohtaja voi olla toista mieltä. Fox, onpa mukavaa nähdä äh, teitä täällä. No, tämä on ehkä toinen Fox kuin se, joka on uutisten lukijana Briteissä. Äh, äh, sinä olet EPPn ryhmän jäsen, mutta Eh, Ehkä on nyt hyvä, että sinä kerrot meille kilpailupolitiikasta. Pyydän anteeksi, että en ollut tuollissani oikealla hetkellä, mutta äänestysten meneminen merkitsi sitä, että minä joudun muualle, mutta voin puhua teille kilpailupolitiikan mietinnöstä. kilpailu. Politiikka on ollut oleellinen osa sisämarkkinoiden kehittämistä ei ainoastaan reilun kilpailun takaamiseksi, vaan siksi, että se tarjoaa valinnanvaraa kuluttajille ja komissiota pitäisi onnitella sen työstä tällä alueella, erityisesti mitä tulee täytäntöönpanoa. Tämä on 40. komission kertomus asiasta ja haluaisin valiokuntamme keskittyvään kuluttajien valintamahdollisuuksiin. Hintojen seurattavuus, ruoan toimitusketju, energian hinnat, yhtenäinen patenttijärjestelmä ja kilpailun vastaisten toimien vastustaminen. Puhun vain muutamasta näistä asioista tällä hetkellä. Seurattavuuden lisääminen auttaa kuluttajaa seuraamaan markkinoita ja arvioimaan hintarakenteita. Se auttaa myös avaamaan markkinoita ja edistämään kilpailua, joka pitää sellaista hintoja kuluttajalle ja erityisesti auttaa kuluttajia, jotka ovat heikommassa asemassa. Voin ottaa esimerkiksi isosta Britanniasta, kun energian tukkohinnat nousevat. Kuluttajan polttoainekustannukset nousevat huippuunsa, mutta kun tukkuhinnat laskevat, niin hinnat laskevat vähittäishinnat laskevat paljon hitaammin. Tätä ei voi hyväksyä ja markkinoiden seurattavuuden lisääntyminen auttaa selvittämään, miksi näin on ja onko tämä oikeutettua. Jos me ehdostamme käytännön ehdotuksia täällä, joita jäsenvaltiot ja komissio voivat käyttää lisättäkseen valinnan mahdollisuuksia ja kuluttajalle ja kilpailua. Me voimme saavuttaa paljon aikaa, niin odotan teidän kommentteja. Kiitos, että muistuttaa, että tämä on 40. vuosipäivä. Herra Schwab, Gebhard Buschoi ja äh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kollega Fox esitteli jo hänelle tärkeät asiat ja olen pitkälti hänen kanssaan samaa mieltä. Ja haluaisin kiittää valiokunnan kollegoja siitä, että me pystyimme aikatauluttamaan toimimme oikealla tavalla, mutta ekon valiokunnankaan kannalta ei ole tär- järkevää käsitellä vuoden 2010 kertomusta vuonna 2012. Kyllä tässä täytyy vähän rivakammin toimia ja nyt haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet meille mahdollisuuden paneutua moniin seikkoihin. Se, mitä kollega Fox totesi, niin siihen liittyen vain yksi huomio. Nimittäin kohta kuusi tässä hänen luettelossaan. Neuvoston päätös koskien eurooppalaista patenttia on mielestäni hyvä, mutta tuskin se on ainoa kilpailukykyä lisäävä tekijä. Voisimme sanoa, että se on positiivinen, mutta ei ainoa positiivinen päätös. Se olisi hyvä lisäys. Ja sitten tähän avoimuuteen liittyvä aspekti, johon kollega Fox viittasi. Kuluttajathan eivät ymmärrä, miksi komissio äh, maksattaa yrityksille kartelirikkomuksista johtuen tiettyjä summia. Meidän täytyy lisätä avoimuutta ja komission pitäisi todellakin ilmoittaa asetuksessa 2003, mitkä ovat ne maksu kriteerit. Lisäksi tässä on huomioitava myöskin se, että miten huomioidaan tasausmaksut esimerkiksi kansalaisille, jotka ovat tällaisen kartellin uhriksi joutuneet. Tässäpä kaikki. Jään mielenkiinnolla odottamaan jatkokeskustelua ja toivottavasti me voimme tarjota sitten Ekon valiokunnalle jotain mukavaa pureskeltavaa. Kiitoksia. Uh, äh, Mrs. Kollega Gebhardt. Kiitos. No ehkäpä talousvaliokunta voisi vähän aikaisemmin hoidella näitä asioita, niin ei tulisi niin hirveä kiire. Siitä olisi hyötyä meidänkin töillemme, koska mekin haluamme tietysti tässä valiokunnassa tehdä ihan yhtä hyvin töitä kuin Ekon haluaa tehdä töitä. Ja kiitokset Foxille tästä valmisteluluonnoksesta. Minusta se on oikein hyvää. Ja juuri tällaiset aiheet kuin läpinäkyvyys hinnoissa – Sehän on tietysti aika tärkeä kysymys ja samassa yhteydessä voitaisiin varmasti vielä ottaa esille muitakin esimerkkejä. Minä olen ö, mainitsemaan mainitsemanne tarkistuksessa, niin kuin esimerkiksi ö, roaming-asiat, joka meitä komaasti kiinnostaa. Ja sitten tämä kohta kolme, niin sinähän on myöskin kyse läpinäkyvyydestä. Jos ajatellaan elintarvikehuoltoketjua, niin pitäisi tosiaan katsoa sitä aika tarkkaan, että mistä ne mitkäkin hinnat ja hinnan nousut johtuvat, koska kun nähdään, että miten se hinta aina vaan kasvaa, maanviljelijä saa juuri mitään omista tuotteista ja sitten kuluttaja kuitenkin valittaa, että ruoka on ihan liian kallista, niin että jos näkee tämän hinnan kehityksen, niin sitten tietysti kaikki miettivät, että no mihin se raha sitten oikein hukkuu siinä ketjussa, niin että jos tästä saataisiin lisätietoa, se olisi hyvä. Ja sitten haluaisin mainita yhden asian vielä, nimittäin tuotteiden laadun, jota ette ole maininnut. mutta tietysti sekin on tärkeä asia. Ja muuten täytyy sanoa, että olen kyllä luottavainen sen suhteen, että tulemme tekemään hyvää yhteistyötä. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiittäisin herra Foxia lausuntoluonnoksesta. Se on erittäin hyvä. Siinä painotetaan erittäin kilpailtujen sisämarkkinoiden kehittämistoimia. Ja erityisen tärkeää on viittaus energiasektoriin, jossa kilpailun tekeminen on olennaista, että luodaan aidot sisämarkkinat energialle. Olen iloinen, että useimmat jäsenvaltiot ovat luopuneet säätelytariffeista tai keskustelevat niistä luopumisesta. Tämä lisää energiamarkkinoiden kilpailua. Myönteistää myös viittaa sen patenttijärjestelmään, joka tukee innovointia ja lisää kilpailukykyä sisämarkkinoilla. Tämä on erittäin seurallista farm- lääkesektorille, mutta mu- muillekin. Lisäisin myös ää, äh, valtionavun tilapäisiä puitteita tässä. Komission päätös, sen pitämisestä voimassa tämän vuoden lopulla oli erittäin pragmaattista, jotta voitaisiin taata rahoitusvakaus ja että pankit yhä täyttävät tehtävänsä reaalitalouden luoton antamisesta. Talouden elpyminen oli hidasta viime vuonna ja valitettavasti uuden laman prospekti on yhä lähellä. Komission pitäisi säilyttää pragmaattinen lähestymistapansa ja miettiä myös muita ratkaisuja – koska nämä tilapäistämät eivät voi olla voimassa liian pitkään. Ja lopuksi, mutta mitenkään vähiten, olen iloinen tästä näistä päätöksistä, jotka koskee moninkeskeisiä ää, siirtomaksuja, ja se on pienennetty 0,2 prosenttiin. Tämä liittyy visakorttiin, ja kuluttajien on helpompi nyt maksaa – Äh, kaupassa ilman lisäkustannuksia. Tilanne on normalisoitumassa, on koska absurdia kannustaa e-kauppaan, kuten me valiokunnassa pyrimme, ja niin sitten kohtaamme rajoituksia sähkömaksussa vain siksi, että on tällainen siirtomaksu, joka on sektor, kustannuserä sektori. Mrs. Rula. Ich möchte mich auch... Ryle, niin minäkin haluaisin kiittää esittelijä ja on hyvä, että siinä on keskitytty vain harvoihin asioihin, koska meillä on varmasti enemmän vaikutusvaltaa valiokuntana, jos emme ihan hirveän monta asiaa lähde kommentoimaan. Toisaalta Gebhardin kommentti roaming hinnosta oli kyllä ihan osuva. Se kuuluisi ehkä siihen, koska kyllähän se on tietysti kuluttajien intresseissä, mutta muuten nämä teidän painopisteet, energia ja ruoka, niin nehän ovat kyllä hyvät, koska niillä on vähiten avoimuutta ja sitten tietysti telekom-yritykset, niin roaming hinnoittelussa nekin voitaisiin ottaa mukaan. Mutta muuten meillä on varmasti ihan oikeat painopisteet tässä. Ja ihan täysin voin tukea tätäkin. Kiitos. Ehkä totesin puheenjohtajana, että tämä liittyy hintojen seurattavuuteen. Olemme samaa mieltä, että sitä pitäisi painottaa. Voisimme tehdä linkin tässä kuluttajien, kuluttajamarkkinoiden tulostaulun, joka saattaa merkittäviä eroja jäsenvaltioiden kesken, mikä viittaa se, että kuluttajilta puuttuu tehokkaita markkinoita jossakin. Ja voisimme kiinnittää kilpailupääosaston huomiota tähän. Voisivat tähän perehtyä näihin indikaattoreihin. Koska tehokas kilpailu on erittäin tärkeää kuluttajille – varmasti keskustelemme siitä koordinaattoreiden kokouksessa, mutta meidän varmaan pitäisi kutsua komission ja sen keskustelemaan valiokuntaamme. Koska kilpailu komissaarilla on varmasti tehtäviä tällä alueella. Tämä ehkä jo ensi vuoden ensimmäiselle kvartaalille. Ehkä te haluaisitte kommentoida komission puolesta asioita. Side. The Commission welcomes uh, the draft opinion by Mr. Komissio on tyytyväinen Foxin laatimaan tekstiin. Siellä esitetään tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät sisämarkkinoiden toimintaan, EU-patentti, elintarvikeketju ja niin poispäin. Me olemme tyytyväisiä siihen, että tässä koris, korostetaan lainvalvontatoimenpiteisiin. Tässä vaiheessa emme halua kommentoida tekstiä sen kummemmin, vaan jäämme odottamaan itse tarkistusten käsittelyvaihetta. Kiitoksia. Um, I filled in a bit of time prior to your arrival by giving the timetable already. Äh, minä kerron jo aikataulun. Ehkä voisit vähän sitten sitten yhteis- yhteenvetoa. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos muille varjoesittelijöille. Totesin, mitä sanotte kuluttajamarkkinaa tulostaulusta. Panen merkille myös Rova Rullin toteamuksen telekoon verkkovierailusta, jota tässä ei mainita. Tarkistuksissa sitä voidaan käsitellä, mutta kaiken kaikkiaan rakentava keskustelu. Good. Uh, well, that closes... Hyvä. Tämä on loppuun käsitelty. Meidän pitää keskustella seuraavasta kohdasta. Rauhan Clarkinin kakkosmietintöä. Euroopan unionin toimielimistä ja Bolognin prosessin luottamisesta. Ymmärtääkseni hän on tulossa. Loistava ajoitus. So I think from the commission... Ja komissiosta herra Tyson. Tyson komissiosta liittyy seuraa. Tämä äh, kulttuurivaliokunnan mietintä Euroopan unionin toimielimen eliten panoksesta Bolonian prosessin lujittymiseen ja edistymiseen. Ja Roma klaakinestille tätä. Tämä liittyy hänen erittäin hyvään lausuntoonsa, josta juuri äänestimme. Joten esittelisitkö lausuntosi. Sinulla on ollut kiireinen päivä. Tervetuloa takaisin. The time and the schedule very well. Mutta te pysytte hienosti aikataulussa. Ja kiitokset kommenteista. No niin kuin me tiedämme, niin Bolonian prosessihan on osa tällaista jatkuvaa ja kunnianhimoista tehtävää, että voitaisiin luoda tällainen korkeakoulutusalue Eurooppaan ja sillä voitaisiin edistää sitten ammattilaisten ja opiskelijoiden liikkuvuutta. Ja tulevat vuosikymmenet olivat hyvin dynaamisia, ja niin on oltaisiin jos haluamme kilpailla muun maailman kanssa. Esimerkiksi Kiinasta. Eh, Kiinassa on eh, paljon enemmän opiskelijoita eh, kuin EU-ssa, samoin, samoin Intiassa 2025, joten tietysti opiskelijoita palastaa työllistettävyyskykyjään opiskelemalla muuallakin. Ja tässä me voimme tietysti luoda sellaiset kehykset yliopistoon, jossa voidaan mahdollistaa tämä vaihto myös osaamisen osalta. Ja näiden systeemien pitää olla yhteen toimivia, niin että ne edistävät liikkuvuutta. Minun tekstissäni on siis todellakin keho, korostettu tekniikkaa, innovaatiota, niin että voitaisiin luoda tutkimusalue ja sitten olen myöskin korostanut sitä, minkälainen yhteys Bolonian prosessin kanssa ja sen välillä, mistä on puhuttu tänäkin iltapäivällä, eli näistä ammattipätevyyksien tunnustamisesta. Ja olen pyytänyt, että tekisimme yhteistyötä, niin että voisimme palantaa tätä opintosuorusten ja arvosanojen siirtämisjärjestelmää ja niin, että voitaisiin parantaa avoimuutta ja tehtäisiin tästä tällainen tunnustamisen väline. Ja aikalaulusta niin ensi torstaina on teille määräaika torstaina puolilta päivin ja sitten arvioimme teidän tarkistuksemme ja 22.11. sitten täällä valiokunnassa ja minä olen yhteydessä sitten varjoesittelyihin lähipäivinä. Ja todennäköisesti sitten lokakuun Strasbourgin kokouksessa tämä käsitellään. Mutta olotan kolleg- varjoesittelyltä kommentoja, kommentteja. So we have... Rava Clarkin, Grip, Le Grip, Rava Ge- Gepard ehkä Bujai. Ryllä saattaa kommentoida. Le Grippa. Kiitos puheenjohtaja. Me jälleen ja aina puhumme kansalaisten liikkuvuudesta. Tämä on eurooppalaisen sekailun sydämessä ja sisämarkkinoiden myöskin. Ja sisämarkkinatematiikankin. Kuten näemme, kuten kollegamme McClarkinin edellinen mietintö hyväksyttiin, ja tätä onnittelen. Kun me nyt tähän opiskelijoiden liikkuvuuteen tartumme, meidän en voi olla ajattelematta kahta elokuvaa, jotka ovat Ranskassa elokuvia, jotka liittyvät tämä Klipsin elokuva Verge Espagnol – että on myös muilla kielillä esitetty. Ja se kimppakämppä, joka kertoo, miten tärkeää yliopistovaihdot ja opiskelijoiden liikkuvuus on. Minä olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Kaikki nämä aksentit, painopisteet, joita hän poimii. Minä jaan. En luettele kaikkia asioita, missä olemme samaa mieltä. Nämä lukuisat. Sanoisin vain, että ehkäpä ottaisin pari-kolme aihetta esille. Haluaisin, että ottaa esille Erasmus-ohjelman. Tiedän, että kulttuurivaliokunta sen tekee. Mutta Erasmus-ohjelmiin osallistuu merkittävästi opiskelijoita. 2,2 miljoonaa opiskelijaa on hyödyntänyt Erasmus-tuista. Joten voisimme nostaa hattua Erasmukselle. ja sen pitäisi menestyksen jatkumiseksi saada merkittäviä varoja. Eli Erasmus-ohjelman varoja pitäisi lisätä. Tai ehkä se on liikaa, mutta Imkon tässä lausunnossa pitäisi antaa täysi tukensa Erasmukselle. Samaten voisimme hyödyntää tätä lausuntoa idées, notamment celle euh, de la prise en compte dans euh, le système de transport. näiden oppisuoritusten siirtymisessä ottaa huomioon harjoittelujaksot, ulkomailla suoritetut harjoittelujaksot. Meidän pitäisi painottaa, että harjoittelujaksot ovat olennainen osa opintoja. Ehkä tässä, tällaisen viestin voisimme lähettää. lähettää. Ehkä se vähän tarttaa, torttaa, mutta meidän pitäisi sanoa, että meidän pitäisi vahvistaa ää, tätä ku, liikkuvuutta kurssia alussa, keskivässä tai lopussa. Erasmus-varoja kokonaisuudessaan ei käytetä, että meidän ehkä pitäisi miettiä vähän tiedottamista ja verrata yliopistoihin, valtioihin. vahvistaa tie- te- kohteista ja katsotaan tästä nuorille. Nämä pari-kolme aihetta minä haluaisin ottaa esille. Ja, ja teen kolme tarkistusvälineistä. Kiitos. Tout à fait positif. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Arvoisa Grippe. Uh, so Mrs. Vanu, I know... Van jo varmasti seuraa tätä asiaa. Nyt Bujoi. Thank you very much, George. Uh, uh, I would like also... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä tästä tekstiluonnoksesta ja on mukavaa, että minä saan jälleen tehdä McClarkinin kanssa yhteistyötä. Ei pelkästään ammattipätevyksen tunnustamisesta, vaan myöskin Bolonian prosessista. Uskon, että näiden kahden mietinnön välillä on selkeä linkki. No vaikkakin äh, järjestelmä ei aina niin hyvin toimi, koska täytäntöönpanossa on puttetta, niin me varmaan voimme kaikki kuitenkin tunnustaa sen, että Bolonian prosessi on kyllä vauhdittanut liikkuvuutta eu ja muuallakin. Ja täytyy myös olla samaa mieltä siitä ajatuksesta, että tarvitaan Bolonian prosessin laajaa täytäntöönpanoa. Meidän pitää saada selville, että missä sitä ei ole riittävästi pantu toimeen, niin että voimme ryhtyä toimiin ja sitten paikata nämä puutteet. Ja Toinen asia, mikä on hyvä, on tämä tutkijoiden liikkuvuus. Sehän on asia, mihin me olemme jo kiinnittäneet huomiota. Ja Lara Komin mietinnössään siihen kiinnitettiin huomiota, joka käsitteli siis tutkimusta. Ja sitten palatakseni tähän ammattipätevyyksien tunnustamiseen ja Polonian prosessiin, niin uskon, että tässä tämä linkki pitäisi voimistaa. On hyvä, että opiskelijat voivat opiskella ulkomailla, mutta myöskin sitten täytyy tunnustaa ne ö, pätevyydet, joita he saavat ulkomailla. opiskella. pitää sanoa etukäteen tietää työmahdollisuuksistaan ja siitä, että tunnistetaanko sitten opintosuoritukset kotona tai toisessa jäsenvaltiossa. Olen kuullut tapauksissa, opiskelijan on vaikea saada tunnustettua näitä ulkomailla suoritettuja opintosuorituksia. On pitänyt käydä samassa tehtävässä uudestaan. Ja sitten pitäisi parantaa tätä yhteistyötä näiden opintokokonaisuuksien rinnastamiseksi niin, että opintosuoritusten tunnustaminenkin sitten helpottuu. Kiitokset ja kiitokset Markku Larkelle. Mrs. Rula, Rava Rula. Rava Vanju on sitten, kun ei ole enää hengästynyt, saattaa puhua lopuksi. Gut, vielen Dank. Ich ersetze ja auch... Äh, Paljon kiitoksia. Minähän edustan täällä Emeli Turusta, joka ei päässyt tänään paikalle. Sydämelliset kiitokset esittelijälle. Me uskomme, että hän on löytänyt oikeat painopistealueet, erityisesti viitatessaan työllisyys, työllistävyyden per, per, korostamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi on yksi tärkeä tekijä silloin, kun yritetään talouskasvua vauhdittaa. Mutta niin kuin Bolognan prosessin osalta kansallisella tasolla on havaittu, niin eroavaisi on olemassa, sillä prosessi poikkeaa maasta toiseen. Jäsenvaltiot itse vapaaehtoisuuden pohjalta asioita toteuttavat. Se, mitä kollega Busoja ja Grip totesivat näihin opintopisteisiin liittyen ja tunnustamiseen liittyen, niin ne ovat sellaisia asioita, joita kritisoidaan omassa maassani. Eli kyllähän opiskelijat osallistuisivat mielellään Erasmus-vaihto-ohjelmiin, mutta eivät kovinkaan usein tiedä, että tunnustetaanko ulkomailla suoritetut opinnot laisinkaan, ja siksi epäröivät ohjelmaan osallistumista, ja me toivoisin, niin kuin te sanoitte, nämä kaksi elokuvaa ovat erinomaisia esimerkkejä, ja ne on nähty Saksassakin, ja me toivoisimme, että tällä saralla päästäisiin eteenpäin, eli että nämä opintopisteet voidaan myöskin tunnustaa ja Bolognan prosessin suhteen pitäisi siis jäsenvaltiossa tiedottaa enemmän ja selvittää ylipäätään, minkälaisia ongelmia kansallisella tasolla tämä Bolognan prosessi ylipäätään on aiheuttanut. Mrs. Van Joo. Excusez-moi pour mon absence. Anteeksi, että olin poissa. Milloin tapaaminen? Minä laskin, että oltaisiin vähän enemmänkin myöhässä. Ketä seuraava? McClarkini. Tämä on yleisesti ottaen hyvä lausuntoluonnos. Olenlainen on sanottu. Ja siinä todetaan, mitä haasteita meillä on edessä. Ja kyse kolmosessa viitaan useampaa ohjelmaa ja komission rooliin, niin silloin on välttämätöntä selittää yhteys Bolonian prosessin, johon kuuluu 49 maata ja Euroopan unionin opetuksen lähentäminen, ECTS, siir- siirrot ja, ja äh, sortuspisteet ja nämä ovat alueita, joissa edetään aika hyvin. Mutta kysymys ei ole ainoastaan opetuksen lähentämisestä, vaan siitä, että ajattelu kehittyy. Täytyy herättää kysymys oppilaitosten luonteesta olematta liian normatiivinen yliopistojen suuntaan, jotka ovat ärtyä. Mutta tässä on kova ydin, joka täytyy selkeyttää, jotta helpottaisimme opiskelijoiden liikkuvuutta ja tutkintojen hyväksymistä. Kurssit vaihtelevat niin kovasti yliopistosta toiseen, alueelta toiseen ja myöskin tiedekunnasta toiseen ja kaikki ajattelevat, että heidän opetuksensa on parasta – ja tämä epäluuloisuus muiden yliopistojen lähestymistapoja kohtaan. Ja Erasmuksen heikohko menestys, vaikka, vaikka minun maassa tässä vuonna Erasmus vaihdot ovat merkittävästi lisääntyneet. Yliopistolla ei välttämättä hallinnollisia ää, äh, resursseja vaihdon hallinta ja välttämättä hyvää tietoa vaihtoa lähteville. Ja sitten äh, ihmiset pelkäävät, että he seuraavaan kurssia loppuun ennen kuin si vierailu loppuu. Tämä liittyy myöskin sitten opetuskokonaisuuksiin, moduleihin, jotka lisäävät äh, joustavuutta, mutta tällaista lähestymistapaa pitäisi yleistää. Totta kai erityispiirteitä on, mutta näin yleisesti katsoen pitäisi löytää jonkinlaiset vähimmäis lähestymistavat. Ja on maita, jotka ovat erittäin normatiivisia ja jättävät hyvin vähän liikkumavaraa opiskelijoille. tulee maihin, jotka antavat opiskelijoille suuren vapauden valita opintokokonaisuuksia. Ja, tämä kohta kuusi lausunnossa liittyy OECD viitatessaan ammattitutkintojen tunnustamiseen. Tässä meidän pitäisi ajatella kompetenssia, eikä ainoastaan kurssien sisältöä. Tämä on erittäin olennainen, mutta meidän pitää erittäin luoda vertailu keinoja ja rohkaista jäsenvaltiota ja yliopistoja äh, la, pyrkimään laatimaan näiden opintosuoritusten vertailutaulukoita. Jotkut saavat pari kolme pistettä jostain ja jossain toisessa maassa sitten saadaan näitä 10-12. Tämä ei ole hyvää sen enempää opiskelijoille. eikä myöskään Euroopalle tässä asiakokonaisuudessa. Kiitos. Well, thank you all very much for your contributions. Kiitoksia. Haluatko joku muu vielä puhua? Ehkäpä Tyson haluaa puhua koulutus- ja kulttuuripääosaston puolesta. Kiitokset ja kiitokset valiokunnalle kiinnostuksesta tätä aihetta kohtaan koulutus on tärkeä aihe, eikä sitä voi vain jättää kouluttajille opettajille, niin että on hyvä, että tekin olette kiinnostuneet tästä aiheesta. No, jäsenet ovat ehkä havainneet, että komissio on antanut tiedonannon siitä, miten voitaisiin korkeakoulujärjestelmää uudistaa ihan pari viikkoa sitten. Ja varmasti näitte myöskin, että sieltä löytyy paljon samansuuntaisia ajatuksia kuin tässä teidän mietinnössänne ja sitten komission ajatuksissa, mitkä voisivat olla painopisteitä tulevaisuudessa, koska jos ajatellaan yliopistojen ja muiden korkeakoulujen roolia tietämyksen luomisessa, niin sehän, siinä on myöskin tärkeää, että voimme parantaa pääsyä korkeakoulutuksen piiriin ja voimme vähentää pudokkaiden määrää ja miettiä sitä, miten näitä kursseja tarjotaan niin, että voidaan tarjota, huomioida uudien, uusien asiakkaiden tarpeet. Esimerkiksi tällainen modulointi, niin kuin varapuhemies on maininnut, ja on myöskin tärkeää, että parantetaan laatua ja relevanssia kursseilla, erityisesti nyt, kun pitää miettiä työllistettävyyttä ja sellaisia taitoja, joita työnantajat tarvitsevat. Ja yliopistojen pitää tosiaan sitoutua innovaatioon, luovuuteen ja sitoutua myöskin kehittämään omia alueitaan. Nämä kysymykset on myös katettu komission tiedonannossa. Ja sitten jos ajatellaan Bolognan prosessia, niin ihan totta tosiaan, mitä varapuheenjohtaja sanoi siitä, että paljon edistystä hän on tapahtunut kyllä kymmenen vuoden aikana, kun Bolognan prosessi on ollut voimassa. Kaksi osaa maista, jotka ovat mukana prosessissa, niin niissä 90 prosenttia ohjelmista on jo jaettu bachelor, masters, doctorate sykleihin ja 75 prosenttia näistä kursseista käyttää jo tätä ECTS-siirtojärjestelmää näitä 37 kolonien prosessin maata varten. Ja näin siis aika paljon edistystä on saatu aikaiseksi ja sitten yksi asia, joka teitä erityisesti kiinnostaa, niin 25 prosenttia näistä jäljelle jääneistä kursseista niin on yleensä sellaisia alueita, jotka koskevat säänneltyjä ammatteja. Ja sitten nehän on tietysti katettu ammattipätevyystunnustusdirektiivissä. Ja kysymys, minkä takia komissio kyseli eh, kuulemisessa näistä linkkeistä Bolognan prosessin ja ammattipätevyysdirektiivin välillä, niin eh, tämän osalta on vaikea tässä vaiheessa sanoa, että miten tämä linkki voidaan luoda, kun otetaan huomioon kuitenkin ECTSn täytäntöpanon jäsenvaltioissa. Ja sitten näiden jäsenvaltioiden komission pyyntien lisäksi niin voidaan tietysti nähdä se, että korkeakoulutkin itse esittävät pyyntöjä, koska nehän itse tietysti vastaavat omista opintokokonaisuuksistaan ja siitä, että miten ne hoidetaan ja yhä useammat korkeakoulut ovat yhä itsenäisempiä ja riippumattomampia. Ja sitten Polonian prosessin täytäntöönpanosta tulee kertomus. Se esitellään Bukarestin hallitusten väliselle konferenssille ensi vuoden huhtikuussa. Komissio on mm, mukana siinä. Tämän näettekin jo verkostosta ja näette myöskin, että siellä tuo esitettävä kertomus tulee olemaan paljon yksityiskohtaisempi kuin aikaisempina vuosina ja siitä on varmastikin sitten hyötyä myös Euroopan parlamentille. Eli me pidämme oikein hyvinä näitä esittämiä ajatuksia tässä mietintöluonnoksessa ja tässä kokouksessa tänään ja odotamme kovasti mietinnön kehittymistä eteenpäin. Well, thank you very much indeed. Um, so... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron vielä esittelijälle yhteenvetoa varten. Kerrot ja mitkä päiv- päivät tässä on kyseessä, mutta ehkä kertaa ne vielä. Thank you to everybody for your... Kiitoksia ja kiitokset näistä kommenteista. Kiitokset myöskin komissiolle. aika hankalaa tällaista tekstiä laatia, kun näitä rajoitteita on olemassa vaikka kuinka paljon. Me tiedämme, että Erasmus tarjoaa monille, kansal- monille eurooppalaisille opiskelijoille miellyttäviä kokemuksia. Yritetään tämä ulottuvuus ottaa tähän mukaan, mutta yritin keskittyä lähinnä tähän sisämarkkinakomitean kannalta tärkeään ulottuvuuteen. Kultvaliokunta varmaan tämänkin tulee huomioimaan, mutta Tutkijoiden liikkuvuusaspekti tulee olemaan esillä ja yritämme koordinoida paremmin tätä toimielinten välistä yhteistyötä ja yritysmaailman ja opetuslaitosten välistä yhteistyötä, sen merkitystä ö, tulemme myöskin korostamaan. Ja minä uskon, että tästä tekstistä löytyy monia hyviä asioita ja suurella mielenkiinnolla jäänkin odottamaan tulevaa yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Eli 27. lokakuuta tarkistuksen takaraja kello 12. 22. marraskuuta vilkas äänestyssessio. Ja se on valiokunnan viimeinen kolmen päivän sessio tänä vuonna. Eli tapaamme 21. 23. marraskuuta. Aika monen menevät Turkkiin missiolle. Olemme monista kiinnostavista asioista, jotka liittyvät työhömme. Sisä, markkinoilla. Sitten 5. joulukuuta on viimeinen kokous. Jos me voimme tavata myös 20. joulukuuta, kerron tästä mahdollisuudesta myöhemmin lisää. Tämä oli kokouksen viimeinen kohta. Lyhyt koordinaattoriten kokous kiittäisin kaikkia esittelijöitä, erityisesti Emma Clarkinia, jolla on ollut kaksi merkittävää työvuoroa mietintönön ja lausunnon parissa – Paljon kiitoksia tuosta. Kiitos varjaesittelijöille. Pari minuutin taukoa, jotta ne, jotka eivät ole koordinaattorit tämän työn kanssa tekemisessä, voivat poistua. Sitten alkaa koordinaattorien kokous. Kiitos.